Bună ziua și bine ați venit la reuniunea comisiei noastre pentru prima parte. Hyvää iltapäivää ja tervetuloa kaikille valiokunnan kokoukseen. Minulla on nyt kunnia tämän kokouksen alkupuolella johtaa kokousta, koska puheenjohtaja on hieman myöhässä. Nyt sitten esityslistan ensimmäiseen kohtaan jossa kyseessä on esitysten hyväksyminen. EPP-ryhmä on pyytänyt kohdan viisi poistamista päivän esityslistalta. Siinä on kyseessä suullinen kysymys aiheena brasilialainen tuontinaudan liha. Tätä aihetta keskus, tästä aiheesta keskustellaan kokouksenne jälkeen. Lisäksi Haluaisin kertoa teille neuvoston kuuleen Euroopan parlamenttia uudesta komission ehdotuksesta, joka koskee VTO-asetuksen muuttamista. Tätä haluttaisiin käsitellä kiireellisyysmenettelyn puitteissa. Ja ehdotan, että kohta otettaisiin päivän esityslistalle. Voisimme käydä siitä lyhyttä vuoropuhelua. Sitten ylimääräisestä kokouksesta. Sellainen järjestettäisiin Strasbourgissa 19. päivää kuluvaa kuukautta. Tämä on siis lisäys, ja jos esitystä voidaan näin hyväksyä, niin voimme sitten edetä. Vielä tiedotusluontoisesti sen verran, että kaikki eh, kokouskielet eh, saadaan myöskin tulkauksena, Ja tämä on kokous, joka myöskin televisioidaan. Nyt sitten ensimmäisen varsinaisen esityslistan kohtaan kestävä maatalous ja maaperän suojelu. SOKO-hanke, SOKO-hanke. Sen tarkoituksena on parantaa ymmärrystä ja vuorovaihtoa maatalousmenetelmien ja maaperän suojelemisen välillä. Lisäksi pyritään edistämään puite, puitteita, joissa toimitaan ja samanaikaiseksi paremmat toimintamahdollisuudet. Haluan esittää tervetuloa toivotukset herra Geille. Hän tulee Sevian yhteisestä tutkimuskeskuksesta. Ja niin ikään äh, tervetuloa myöskin herra Montanarella. Hän taas tulee ISPRA-tutkimuskeskuksesta ja he esittävät meille tutkimustulokset, jotka koskevat äsken mainittua kestävää maataloutta ja maaperän suojelua. Herra Gay, puheenvuoro on teillä. Thank you, Mr. Thank you, Mr. Kiitoksia, puheenjohtaja. Olen Luca Montanarella ja yhdessä kollegani Berusa Gain kanssa me esittelimme valiokunnalle kestävän maatalouden ja maaperän suojeluhankkeen, SOKO-hankkeen yhteen tutkimuskeskus, ympäristön tilaa käsittelevä Inspra-instituutti ja teknologianen instituutti Sevillassa on tehnyt tätä yhdistä tutkimusta. Kollegani Gay edustaa tätä jälkimmäistä instituutiota. Puhun ensin itse ja sitten kollegani kertoo loppupäätelmistä vielä. Tämä hanke pyrkii pohtimaan maaperään heikkenemistä, köyhtymistä Euroopassa ja pyrkii löytämään jotakin vastauksia ja antamaan jonkinlaisen kokonaiskuvan – maaperän köyhtymisestä Euroopassa yleisesti ottaen ja erityisestikin suhteessa eri maatalouskäytäntöihin. Joten aivan lyhyesti käyn lävitse esitykseni, mikä on ensinnäkin tällä hetkellä maaperän tila sokohankkeen perusteella. Toiseksi kerron lyhyesti erilaisista maaperän suojelukäytänteistä ja järjestelmistä. Ja kolmanneksi annan sitten puheenvuoron eli joka voi kertoa joitakin tämän hankkeen johtopäätöksiä, miten voitaisiin kannustaa maanviljelijöitä omaksumaan kestäviä maaperän suojelu- ja maatalouskäytänteitä. Mikä on siis tämänhetkinen tilanne Euroopassa? Nykytilanteesta on kerrottu jo Vuonna 2006 komissio antoi silloin tiedon annon parlamentille ja neuvostolle. Ja komission näkemys tuolloin hahmotteli tärkeimmät prosessit, joita Euroopassa on meneillään, mitä maaperään tulee, ja siinä tarkasteltiin eri Euroopan kolkissa tapahtuvaa maaperän köyhtymistä, tätä ilmiötä. Tämä ei silloin suoraan liittyvät maatalouskäytänteihin. Mutta tietenkin erosio suoraan liittyy maa, maatalouteen. Se on erittäin merkittävää sekä veden että tuulen aiheuttama erosio. Lisäksi orgaanisen aineen määrä vähenee jatkuvasti. Ja myöskin maatalous muokkaa maata, puristaa sitä kokoon, mutta muutkin ilmiöt vaikuttavat suoraan tai epäsuoraan, esimerkiksi maaperän hapottuminen tai suoran lisääntyminen maaperässä vaikuttaa lisäksi myöskin infrastruktuurit, asunnot, rakennukset niin ikään vievät pois käytöstä arvokasta maatalousmaata. Myöskin paikallista saastumista esiintyy ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä ilmiönä voidaan mainita maan vyörymätä. Nämäkin aiheuttavat tuhoa mukaan luettuna ihmishenkiä menetetään näiden vuoksi. Ja tämä on myöskin maaperän köyhtymiseen liittyvä ilmiö. Tutkimuksemme ei tietystikään tarkastellut kaikkia prosesseja, vaan lähinnä niitä prosesseja, jotka liittyvät maatalouteen. Erosiota, organisen vähentämistä, maaperän tiivistymistä sekä suoran lisääntymistä. Tässä vain muutama maininta. Tietystikin maaperän köyhtymisprosessit Euroopassa eivät etene samaa vauhtia eri puolilla Eurooppaa. Joillakin alueilla erosiota ja muuta esiintyy enemmän kuin muilla alueilla, joten nämä prosessit täytyy asettaa kartalle. Sokotutkimuksessa luotiin erilaisia teemakohtaisia karttoja, joista ilmenee maaperän erosio ja muut ilmet. Tässä on kartta erosiosta. Siitä ilmenee, ilmenevät ne Euroopan alueet, joissa vesi aiheuttaa eniten erosiota Pyydän anteeksi, tämä kuva on niin pieni, mutta punaisilla alueilla riski on pienempi kuin muilla alueilla. Sitten tarkasteltiin orgaanisen hiilen määrää maaperässä. Kartta osoittaa, kuinka paljon organista hiiltä löytyy 30 senttimetrin syvyydellä maatalousmaassa. Tästä voidaan havaita pohjois-etelä-trendi, tai ero pohjois-etelän välillä – mitä kylmempää ja märempää on, sitä enemmän on organista hiiltä maaperässä. Joten pohjoisessa ja länsi-Euroopassa on suurempi pitoisuus kuin Etelä-Euroopassa esimerkiksi. Mikä oli mielenkiintoisempaa, oli tietystikin tarkastella niitä prosesseja, jotka liittyvät näihin hiilipuuleihin. Tähän tiedätte, että Euroopassa hiilipuuli on arviolta 70 gigatonnia suureltaan 27 jäsenvaltiossa. Me tiedämme, että orgaaninen hiili on dynaamisessa tasapainostilassa maaperässä, kun tarkastetaan karttaa. Sitä havaitaan, että kun aloitetaan nominaalisesta sadan tasosta ennen maankäytön muuttamista, eli ennen kuin maaperä otetaan käyttöön, niin normaali hiilenpitoisuus maaperässä on 100, mutta sitten kun ryhdytään viljelemään, silloin voitaisiin se organisen määrä, hiilen määrä kasvaa, tai pikemminkin organihiili pääsee ilmaan, ja tämä tasapainottaa tilannetta, ja loppujen lopuksi tilan suurin piirtein stabiili, ellei erosio prosessia ilmene. Projektin tarkoituksena oli tarkastella, mitä tekniikkaa voidaan käyttää hyväksi ja mitä voidaan ehdottaa käytettäväksi ja e, mitä jossakin puolilla Eurooppaa jo käytetäänkin, jotta orgaanisen hiiren määrä saataisiin korkeammalle tasolle maatalouskäytänteiden muuttamisen avulla potentiaalisesti voitaisiin sitten päästä tähän luonnontilan tasoon. Modernia teknologiaa voidaan käyttää tämän hiilitason nostamiseksi jopa normaalia tasoa ylemmälle tasolle. Minkä tyyppisistä maatalouskäytänteistä voitaisiin sitten puhua? Tässä on tarkasteltu tällaista suilevaa maataloutta ja sen käytänteitä. Esimerkiksi ei maata muokata tai muokataan vain vähän tämän vähemmän, silloin muuttaa maaperän pintaa ja täten vähemmän vaikuttaa organisen hiilen määrään, pitää hiilen maaperässä. Mikäli ei kylvetä tai muokata maata tai muokataan vain vähän, tämän lisäksi voidaan käyttää erilaisia peittoviljelmiä tai vuoroviljelyä hyväksi. Lisäksi on olemassa organista viljelyä, jonka hyvin tunnette. Lisäksi pohdimme erityyppisiä viljelymenettelyitä, esimerkiksi peittoviljelmiä, vuoroviljelyä, e, ristinviljelyä, erilaisia maan muokkausinfrastruktuureja. Tarkasteltiin myöskin, esimerkiksi tarkasteltiin, miten voidaan puskurivyöhykkeitä tai terassiviljelyä käyttää hyväksi. Ja myöskin metsätaloutta ja nurmiviljelyä voidaan käyttää hyväksi maaperän suojelussa sekä ympäristön että talouden kannalta katsottuna kaikissa menettelyissä on sekä hyvät että huonot puolensa. Kuten sanoin, me käsittelemme lähinnä maatalouspuolelle kuuluvia ilmiöitä, esimerkiksi maataloustuotantoa, joka suojelee maaperää ja estää orgaanisen hiilen vähentämistä ja eroosiota. Samaan aikaan voidaan saada parempi tuotto maasta ja säästetään kustannuksia. Orgaaninen viljely sitten, luomuviljely, siitä on hyötyä, koska maaperä saastuu vähemmän, koska kemikaalia ei periaatteessa käytetä. Lisäksi biologinen monimuotoisuus paranee, lisäksi tuotteet pääsevät erityisille markkinoille, markkinarakoja löytyy. Lisäksi tuotanto tasoittaa hyvin sitä, että tuotanto ja toisaalta se, että kemiallisia aineita käytetään vähemmän, tasapainottaa toisensa. Lähestymistapoja on useita, mutta kuhunkin niistä liittyy erilaisia ongelmia. Nämä maatalousjärjestelmät ovat hyvin monimutkaisia, ne edellyttävät myöskin teknologista tietotaitoa täytäntöönpanossa lisäksi muuntokustannukset ovat suuria, kun halutaan tarjota lisää tietoa ja laitteita. Lisäksi muutaminen yhdestä tyyppisestä viljelystä toiseen vie aikansa. Lisäksi maa, maatalouskäytön täytyy aina mukauttaa paikallisiin olosuhteisiin. Projektissa tarkasteltiin myöskin näiden muutosten toteuttamista. Meillä oli jo useita pilottihankkeita, joiden yhteydessä havaittiin, että siirtyminen perinteisestä viljelystä esimerkiksi suojelevaan maanviljelyyn usein johtaa varhaisessa vaiheessa siihen, että tuotanto vähenee ja tuotto, jonka viljelijä saa myöskin vähenee. Tämä saattaa olla yksi niistä syistä, miksi teknologia ei ole niin hyvin käytetty hyväksi tai ajan tasaistettu asianmukaisella tavalla, mutta pitkällä aikavälillä havaitsimme, että tuotanto kasvaa loppujen lopuksi suilevankin viljelyn yhteydessä se korke- niin korkealle tasolle, että siitä on hyötyä viljelijälle. Tarkastamme eri käytänteitä en nyt voi käydä näitä kaikkia lävitse kovinkaan tarkkaan, mutta tarkastelimme eh, ristiinviljelyä, harjanneviljelyä, syvä aurausta, reunaviljelyä, maatalouden ja metsätalouden yhdistämistä, nurmiviljelyä, puskurivyöhykkeitä ja terassiviljelyä. Jotkut näistä käytänteistä tietystikin ovat olleet perinteisesti jo käytössä eri puolella Eurooppaa. Esimerkiksi terassiviljelmiä on perinteisesti jo hyvin pitkään käytetty hyväksi Välimeren alueella. Niin, muitakin viljelymenettelyitä. Lopuksi vielä, ensimmäisen osan lopuksi. Tämän hankkeen tulokset ovat osoittaneet, että on olemassa monenla- tyyppisiä tekniikoita, joita viljet voivat käyttää hyväkseen suojellakseen maaperää Joitakin menettelyitä ei tarkastella tässä hankkeessa. Kussakin vaihtoehdossa on hyvät ja huonot puolensa, ja ne täytyy aina mukauttaa paikallisiin olosuhteisiin, olipa sitten kyse vedestä tai maaperästä, koska yhden koon ratkaisua ei voi löytää koko Eurooppaa varten, vaan aina täytyy mukautua paikallisiin olosuhteisiin. Ja mitä suojelevan maanviljelyn tulee, hanke osoitti, että lupaavaa teknologiaa on olemassa jo, mutta alkuinvestointeja tarvitaan erityisestikin tietotaidon puolella. Ja lisäksi täytyy hieno sääntää vielä tekno, teknologiaa, niitä voidaan vähemmän käyttää esimerkiksi kemikaaleja ja saada sitten suurempi tuotto, vaikka alun perin tuotto pienemminkin. Lisäksi täytyy varmist- muistaa, että siirtyminen yhden tyyppistä videosta toiseen on, saattaa olla hankala ja aikaa vievää. Nyt kollegani saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Continuing uh, from this, um, we have to, uh, we will, um... Jatkaakseni siitä, mihin kollegani jätti, että täytyy tarkastella sitä poliittista ilmapiiriä tai ympäristöä, missä tämä kaikki toteutuu. Kaikki ympäristön parannemiseen pyrkivät toimet täytyy nähdä oikeissa yhteyksissään. Siksi on tärkeää nähdä viitetaso, joka voidaan määritellä – ja jota voidaan valvoa. Kaikille on tämmöinen viitetaso, mutta tietysti halutaan aina parannuksia, joten tarkoituksena on päästä korkeampiin ympäristötavoitteisiin. Tämä voi heijastua myöskin niissä toimissa, jotka pistetään täytäntöön, joten viitetaso pitäisi asettaa pakolliseksi. Kaikkien täytyisi päästä johonkin tiettyyn tasoon ja sitten mikä halutaan halutaan mennä pidemmälle, voidaan antaa kannustimia tämän edistämiseksi, esimerkiksi rahallisia kannustimia tai muita kannustimia. Tai joskus riittää pelkkää tietoisuuden lisääminen, tiedottaminen eri mahdollisuuksista ja niin poispäin. Tämä puitekehys oli taustana, kun me tarkastelimme politiikkaa. Ensinnäkin tarkastelimme olemassa olevaa EU-maatalouspolitiikkaa, yhteismaatalouspolitiikkaa. Sillä puolella tietystikin löytyy pakollisia sääntöjä mukaan luettuna täydentävä ympäristöehto, mistä koskevat säännöt. Lisäksi SMR-säännöt, eli lakisäänteiset hoitovaatimukset, Joillakin alueilla on erinäisiä vaatimuksia, jotka täytyy ottaa huomioon täytäntöönpanossa, ja täytäntöönpano pitäisi valvoa paljon tarkemmin ja yhdistää se äh, täydettävän ympäristöehtoon. Lisäksi on GAEC-säännöt, eli hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset. Tässä on mainittu joitakin tavoitteet liittyvät maaperään, maaperän erosioon eros, erosion välttämiseen ja organisen aineen vähenemisen heikkenemisen välttämisen. Nämä on selkeästi mainittu maatalouspolitiikan tavoitteissa. Toinen tärkeä seikka on maatalouden kehittämisasetus. Siellä on mukana maatalouteen ja ympäristön liittyviä toimia. Joilla yksittäisillä alueilla näitä toteutetaan. Tässä nähdään eri ympäristöpoliittisia lainsäädäntö- asiakirjoja, jotka liittyvät läheisesti aiheeseemme. Nämä, mitkä on sinisellä merkitty, ovat näitä pakollisia sääntöjä ja liittyvät suoraan yhteisömatospolitiikkaan, joten eri lainsäädäntöinstrumenttien välillä on yhtenevyyttä, ne kulkevat käsi kädessä ja ne osittain pyrkivät kukin maaperän suojeluun. Nyt sitten, kun yhdistämme asioita, niin tässä ylhäällä voitte nähdä joitakin tavoitteita. Esimerkiksi veden aiheuttama eroosio, sen välttäminen. Ja sitten tässä sivussa vasemmalla on eri maatalouskäytänteitä ja rakenteita, joita on tarkasteltu. Ja kuten voitte havaita, keltaisella siellä on mainittu esimerkiksi nämä gaeke säännöt Ne koskettavat jo montaakin osa-aluetta. Erinäisiä hankkeita on jo olemassa. Nämä liittyvät maatalouden ympäristöhankkeisiin ja maaseudun kehittämishankkeisiin. Ja nämä kaikki kattavat jo suuren osan tästä taulukosta, joten linkittämällä näitä lainsäädäntöinstrumentteja, näiden avulla voidaan jo kannustaa maanviljelijöitä asianmukaiseen suuntaan. Ja kun tarkastelemme on tapahtunut paikallistasolla, täytyy muistaa täytäntöönpano, koska paikallinen täytäntöönpanon vaihe on aina kaikissa hankkeissa mukana. Olemme tehneet tapaustutkimuksia eri puolilla Eurooppaa kymmenessä eri jäsenvaltiossa. Enemmän länsi- ja eteläosissa ja keskiosissa Eurooppaa ja hieman pohjoisosissakin. Ja mitä sitten saimme selville tutkimusten perusteella? Maanviljelijät ovat kyllä tietoisia haasteista, mutta eivät katso, että maaperän suojelu on niin kiireinen, niin pakottava tavoite tällä hetkellä. Tietoa, että haasta on olemassa, mutta se ei ole kuitenkaan heidän päivittäisessä elämässään päällimmäisenä. Lisäksi ilmeni erittäin monimutkaisia syy- ja seuraussuhteita, kun tarkasteltiin, mitä se, mitä Ville tekee, vaikuttaa mihinkin asiaan. Lisäksi on teknisiä seikkoja, välttämättä ei ollut koneita, ei välttämättä riittävästi tietoa ja niin poispäin. Ja tämä sitten estää uusien toimien käyttöönoton toimiin, jotka voisivat olla erittäin hyödyllisiä maaperän suoran kannalta. Lisäksi saattaa olla, että kyse on myöskin niiden toimien sekoituksesta. Perustasolla kyllä asiat kunnossa, mutta tarvittaisiin kannustimia täytäntöönpanon toteuttamiseksi. Tietoa, neuvoja pitäisi saada, jotta ihmiset tietäisivät, kuinka näitä toimia pistetään täytäntöön. On täysin selvää, että täydellinen arviointi siitä, miten politiikka vaikuttaa loppujen lopuksi tai toimet vaikuttavat maaperän suojeluun, on erittäin vaikea saada aikaan. Vaikea on saada kokonaisvaltaista kuvaa aikaan siitä, miten EU-tason politiikka vaikuttaa käytännössä ennen kuin sitten on politiikkaa pistetty täytäntöön. Ja sitten vasta nähdään, mitä tuloksia on maaperän, maaperän suojelun kannalta politiikalla. Kaikki vaikuttaa kaikkeen kun tarkastellaan asioita laajemmissa yhteyksissä, havaitaan, että ne poliittiset eh, taikka muut toimet, joita on olemassa ja joilla voitaisiin asioita hoitaa kuntoon, niitä on kyllä olemassa, mutta ne ovat puutteellisia. Voidaan tarkastella myöskin täytäntöönpanon tehokkuutta, mitä on tehty toistaiseksi. Nyt on osoittautunut, että täydentävä ympäristöehto on kyllä vaikuttanut yhteisten viitetasojen määrittelyyn. Kaikki tietävät, että mikä on pakollista, mikä kaikkeen täytyy tehdä. Tämä osoittaa, mikä on tämä perustaso, minimi, johon täytyy päästä. Tässä on onnistettu maatalouden kehittämistukia tai toimia käytetään näiden asioiden myötä vaikuttamiseksi, tai niitä, jotta voitaisiin viedä niitä eteenpäin. Mielenkiintoista olisi, että käytettäisiin tukia ma- maatalouskäytänteiden muuttamiseksi Tietoa ja neuvoa tarvittaisiin ja tukea. Tieto, tietämys on tarpeellista. Ja se pitäisi paremmin saada perille ruohonjuuritasolle. Mitä nyt tällä hetkellä puuttuu, on lähinnä ehkä koordinointi. Toiseksi tarvittaisiin koordinointia myöskin muiden ympäristötavoitteiden suhteen. Pitäisi saada kokonaisvaltaisempi kuva tai lähestymistapa aikaan. Kansallisella tasolla, EUn kansallisella tasolla tätä on enemmän, mutta EU-tasolla vähemmän tätä koordinointia. Entä sitten tiedon levittäminen? Euroopan parlamentti pisti liikkeelle tämän hankkeen, erityisesti herra Le Foll oli tämän takana. Sitten koordinoitiin, koordinoitiin sitä työtä, mitä me olemme tehneet tutkijapuolella. Ja toisaalta maatalouspääosasto komissiossa oli mukana levittämässä tietoa eteenpäin. Lisäksi olemme järjestäneet lukuisia poli- eli maatalouspolitiikkaa käsitteleviä seminaareja ja workshoppeja, työryhmäkokouksia. Lisäksi teemme nämä kymmenen tapaustutkimusta. Meillä on kaksi pääsestä tutkimusta, joiden tiedot ovat olleet internetin kautta ladattavissa toukokuusta lähtien. Ja 15 000 käyntiä on ollut tuolla verkkosivulla, joten mielenkiintoa kyllä on näitä toimia kohtaan. Meillä on myöskin ollut todellakin näitä erilaisia workshoppeja ja työryhmäkokouksia. Mikä nyt on ainutlaatuista on se, että olemme laatineet näitä tieto fact sheettejä yli 22 kielellä. Etelässä tai muualla on enemmän ladattu näitä tietoja kuin pohjoisessa, esimerkiksi Espanjassa ja Italiassa. Tästä nähdään, mitä on sitten saatavilla, mitä tieto on saatavilla meidän verkkosivultamme. näitä fact sheet-asiakirja. Siinä on helposti sulatettavaa tietoa noin neljä sivua kustakin aiheesta, joka on luetteloitu tällä sivulla. Siellä on eri osia mukana hankkeesta, meitä eri osatekijöitä. Lopuksi haluaisin vielä kiittää saamastani huomiosta. Kiitos paljon. Eh, Le Foll ha chiesto la parola. Herra Le Foll on pyytänyt eh, puheenvuoroa. Merci, president. Kiitos puheenjohtaja, kiitokset eh, erityisesti meille, näille, meille, meidän esittelijöillemme komissiosta, jotka äsken selvittivät eh, hankkeita. Euroopan parlamentin aloitteesta minä ja Katrin Kigen olimme eh, tämän aloitteen takana. Me toivoimme komissiolta arviointia ja selvitystä tietystä uusista maatalousmenettelyistä Euroopan unionissa. Niin kuin täällä todettiin, kyse on maaperän suojelusta. Mehän tiedämme varsin hyvin, että Euroopan unionin alueella, erityisesti suhteessa muuhun maailmaan, maaperä on huonontumassa. Jos ajattelemme koko planeettaa, niin viljelyä harjoitetaan nimenomaan 30 senttimetrin pitoisuudesta suhteessa koko maaperään maapallolla. Toisin sanoen kyse on suuresta sitoumuksesta, kun ajattelemme nyt nimenomaan säilyttävää maataloutta. Tässä saimme esimerkkejä eh, sekä pohjoisesta että etelästä. Maaperä on jatkuvasti huonontumassa. Se liittyy erilaisiin eh, ilmastotekijöihin, mutta myöskin maatalous- ja tekniikoihin, jotka myöskin ilmasta puolestaan voivat huonontaa maaperää. Nyt ehdotettiinkin, että ensimmäistä kertaa kokonaisvaltaisesti tutkittaisiin eh, ilmastovaikutuksia maaperään ja, ja myöskin sitä, miten suuri tarve meillä on säilyttää maaperää nimenomaan organisella tavalla niin, että organista hiiltä pystytään säilyttämään. Tämän pohjalta saimme kuulla, että 60 miljardia hi, organista hiiltä on löydettävissä maaperästä. Ja tämä äsken mainittu Soko-hanke on siis äärimmäisen tärkeä, koska e, siinä puhutaan siitä, miten pohja, maapohjan huonontumista voidaan välttää ja esitellään myöskin e, tekniikoita, käytänteitä, jotka edesauttavat e, tilannetta. Puhuttiin luomuviljelystä, orgaanisesta, biologisesta maanviljelyksestä, miten nyt halutaan asia esittää, ja myöskin uusista tekniikoista, niin sanotuista maaperää säilyttävistä uusista tekniikoista. On äärimmäisen kiintoisaa havaita, että kun puhutaan pelkästään maaperän suojelusta, päädytään näihin tekniikoihin ja myöskin uusiin tuotantomenetelmiin, joiden avulla on konkreettisesti mahdollista löytää vastaus kysymykseen. Eli mitä on huomisen kestävä maanviljely? Mitä on tehtävä, jotta maanviljely olisi tuottavaa ja myöskin samanaikaisesti myöskin eh, ekologisesti kestävää? Tästä on käyty paljon eh, keskustelua kestävästä maanviljelyksestä. On puhuttu paljon ja monet ovat tehneet esityksiä. On puhuttu ympäristön ja vaikutuksista ja niin poispäin. Nyt on syytä siirtyä sanoista tekoihin ja esitettävä konkreettisia parannusehdotuksia maanviljelijöille erityisesti. On kerrottava tutkimusten vaikutuksista. Puhuttiin siis tuotantomallista, jota käytetään tulevaisuudessa, jonka puitteissa on mahdollista olla yhtäaikaisesti sekä tuottava että ekologisesti vastuullinen – Tämä on suuri äh, haaste. Sitä esitettiin äskeisen alustuksen puitteissa. Ja me olemme saaneet esimerkkejä siitä, äh, miten uusia käytänteitä on voitu ottaa käyttöön ja sopeuttaa aikaisempaan äh, perinteisempään maanviljelykäytäntöön. käytäntöön. Nämä uudet tekniikat ovat äärimmäisen kiintoisia suhteessa muihin aiheisiin. Siksi tulevaisuudessa Euroopan parlamentissa, komissiossa ja ylipäätään on toimittava niin, että maatalouskysymyksiin suhtaudutaan kokonaisvaltaisesti ja ne luonnollisesti liitetään myöskin ympäristökysymyksiin. Oli sitten kyse pohjavedestä, maaperästä, kasvisuojelu, myrkyistä tai mistä tahansa, ne kaikki liittyvät toisiinsa. Tämä on kaiken kattava asia ja siihen on myöskin löydettävä ja kaiken kattava suhtautuminen. Lähdimme liikkeelle maaperän suojelusta, sen jälkeen siirryttiin käymään keskustelua tuotannosta ja siihen liittyvistä teknisistä kysymyksistä. Tämä on vasta ensimmäinen askel saralla Haluan esittää kiitokset tästä tutkimuksesta, koska kyseessä on suhtautumistapa, jossa puhutaan sekä alueellisella, paikallisella tasolla, mutta myöskin käsittein. Nyt meidän on löydettävä ratkaisut niihin kysymyksiin, joita meillä on esitetty. Miten voidaan taata se, että tulevaisuuden maatalous pystyy tarjoamaan ravintoa ihmisille, mutta samanaikaisesti sen on myöskin oltava kestävää luonteeltaan. Vielä kerran kiitokset Soka, Soko-hankkeen esittelijöille. Kiitos Stefan. Uskokseni tämä oli todella tärkeä huomio tulevaisuuden maanviljelyä silmällä pitäen. Seuraava puheenvuoro Martin. Ja, ich darf auch der Kommission ganz herzlich danken. Kiitos, minäkin haluaisin kiittää tästä kertomuksesta. Tämä osoittaa, kuinka kiireisestä aiheesta on kyse, kun tarkastelee Euroopan karttaa ja katsoo, mitä vaaroja piilee maaperän heikkenemisen suhteen. Parlamenttiin on täytynyt ottaa tässä ohjat käsinsä, koska maaperän suojelu on ollut jumissa jo jonkin aikaa. Olemme halunneet saada tämän istuslistalle ja juuri ilmastonmuutoksenkin vuoksi tämä aihe vain muuttuu kiireisemmäksi. Tämän haluaisin tehdä selväksi. Joka tapauksessa me kyllä pidämme tämän estyslistalla jatkossakin tämän aiheen. Minulla olisi kysymys, koska te vain hyvin nopeasti kävitse vain näitä asioita lävitse. Te totesitte, että minimaalinen maan muokkaus olisi yksi ratkaisu. Näin voi ehkä olla, mutta valitettavasti kun tarkastelee käytäntöä, niin minimi maan muokkaaminen lisää sitten kemikaalien käyttöä. Käytetään erilaisia totaaliherpisidejä. Ja onko tämä sitten järkevää, mikäli sitten lisää, lisätään torjunta-aineiden käyttöä, käyttöä sitten aiheutetaan tuhoja toisaalla, kun yhtäällä niitä pyritään vähentämään. Te totesitte, että maapallo, muuttaminen saattaa olla yksi ratkaisu. Tietystikin tässä pitäisi erityisesti tukea luomuviljelyä. Mikä minua kiinnostaisi? Te ette maininneet mitään lukuja, mutta maatalouspuolella ongelmat vain muuttuvat pahemmiksi. Esimerkiksi maitokarjan puolella nurmialueet saattavat olla ongelmallinen kysymys maitokarjan viljelyssä. Ja valitettavasti, kun erosiota pohditaan, niin yhä useammin näitä nurmialueita käytetään yhä vähemmän ja yhä enemmän syötetään maissia karjalle – Tähän pitäisi suhtautua kriittisesti, ottaa tämä todellakin vakavasti puheeksi. Onko sitten täydentävien ympäristöehtojen toteuttaminen takuu siitä, että asiat hoidetaan asianmukaisella tavalla? Minun mielestäni tällä hetkellä nämä täydentävät ympäristöehdot ja niiden säännöt eivät riittävästi vielä vastaa tavoitetta, ja pitäisi myöskin ottaa tämäkin asia vakavasti vielä käsittelyyn. Se Martin, la parola d'Alberdes. Kiitoksia puheenjohtaja. Pyydän nyt anteeksi, että tulin hieman myöhässä paikalle. Lentoni oli myöhässä, siksi en kuullut koko esitystä, mutta tämä aihehan on tuttu, tunnettu. Kollega De Foll puhui aivan oikein, kun hän esitti puheenvuoronsa. Minä haluaisin nyt esittää vain muutaman varoittavan sanan. Euroopassa meillä on erityyppisiä maaperiä maa, lajeja on yli 300, joten tilanne eri puolilla Eurooppaa on hyvinkin erilainen, hyvin monenkirjava. YK teki tutkimuksen 90-luvun puolivälissä. Siellä tutkittiin, missä kaikkein eteen tapahtunut maaperän tuhoutumista, ja havaittiin, että suurimmat tuhot olivat Etelä-Amerikassa, Keski-Amerikassa esiintyneet, ja tämä liittyy sikäläisiin maatalousrakenteisiin. Siellä, missä on keskittynyt hyvin paljon maataloutta, siellä oli eniten tuhoja. Plantaasiviljely muun muassa aiheutti maaperän tuhoutumista. Kun puhutaan kestävästä kehityksestä, usein vuotuinen tuotto on tärkeämpi asia kuin maaperän suojelu. Suuryritykset eivät maaperästä piittaa ainoastaan tuotosta. Kun halutaan harjoittaa samaa maataloutta tai samoja maatalouskäytänteitä kuin on käytetty vuosisatojen ajan, mikäli vanhoja perinteitä kunnioitetaan, ei maaperä silloin tuhoudu, pikemminkin sitä suojellaan. Näin on tehty vuosisatojen ajan. Ja juuri tälle, tällaiseen meidän pitäisi keskittyä. Tänä päivänä meillä on hyviä mahdollisuuksia esimerkiksi pitää yllä maaperän hedelmällisyyttä uuden tekniikan avulla. Tänä päivänä on erilaisia traktoreita käytössä kuin aiemmin. Traktorit esimerkiksi tänä päivänä rasittavat maaperää kuin, vähemmän kuin aiemmin. Minä haluaisin varoittaa meitä siitä, että yhä uudelleen luodaan enemmän ja enemmän byrokratia Euroopassa ja uskotaan, että Brysselistä tulevat säännöt voivat ratkaista joka ikisen pikku ongelmankin ruohonjuuritasolla. Tämä ei kerta kaikkiaan toimi. Vetoisin sen puolesta, että kun maaperä ei liiku paikasta toiseen, että maaperän suojelu pysyisi paikallisena kansallisena asiana, että 27 jäsenvaltiota hoitaisivat asiat kansallisen lainsäädännön varassa kuntoon ja varmistaisivat sen, että omaan maan maaperää suojellaan. Minä vastustan voimakkaasti sitä, että Brysselistä käsin yhä uudelleen annetaan uusia byrokraattisia sääntöjä, koska tästä saattaa tulla aivan nurinkurisia lopputuloksia. Minun täytyy todeta, että mikä on esimerkiksi sääntö, että helmikuun viimeiseen päivään mennessä pitää tuoda esimerkiksi karja ulos niityllä, niin ei se nyt samana päivänä onnistu kaikille Euroopassa. Paikalliset olosuhteet vaihtelevat suuresti ja toivon, että maaperän suojelunkin suhteen ei nyt luota uutta byrokratiaa, vaan jätetään tämä kansalliseen päätöksentekoon. Kiitos Albert. Minä luonnollisesti myöskin pahoittelen sitä, että tulin myöhään paikalle. Se on pyysi puheenvuoroa. Euh, Haluaisin minäkin ensimmäiseksi kiittää tästä työstä, jota on tehty, jota Stefan Le Foll on komission tiimikassa tehnyt. Haluaisin palata perusperiaatteeseen, joka tässä alussa ei tullut mainituksi, mutta joka on kuitenkin ilmiselvä. Toisin sanoen maaperä ei ole tuki, vaan se on elävä organismi. Ja kun me puhumme maaperästä, emme ainoastaan tällaisena tukena, vaan kokonaisena elävänä mekanismina, niin silloin tietenkin se tapa, jolla me maaperää hoidamme, on radikaalisti erilainen. Ja tämä on minun mielestäni tärkeää muistaa, ja tätä ei tässä kertomuksen alkuvaiheessa riittävästi minun mielestäni painotettu. Kaksi esimerkkiä tähän liittyen. Teen nopean yhteenvedon Andalusia. Siellä nähtiin ne ongelmat, joita syntyy tällaista tehomaanviljelystä, eikä tähän ainoastaan liity nitraatti ja maaperä ja torjunta-aineongelmat. Tai sitten ranskalainen esimerkki, viljan viljely, yhden viljalajin viljely, tämä on myöskin johtanut maaperän sterilisaatioon tällaisen maanviljelykäytännön kautta, joka ei ole kovinkaan loogista. Eli minun mielestäni meidän täytyy olla hyvin varovaisia meidän täytyy ehkä luoda uusia globaaleja paradigmoja, ei byrokraattisia, vaan jossa otetaan huomioon tämän uuden yhteisen maatalouspolitiikan panokset. Lähdettiin liikkeelle vuonna 1957 yhteisen maatalouspolitiikan kanssa, jonka tarkoituksena oli lisätä tuotantoa, jotta saadaan väestö ruokittua ja nyt täytyy ottaa uusia parametreja huomioon, jotka liittyvät laatuun, mutta myöskin ympäristöön. Ja tästä syystä ehkäpä kun nyt on alle kaksi kuukautta aikaa Kööpenhaminaan, niin ehkä me maatalousvaliokunnassa voisimme omaksua tällaisen innovoivan otsikon ja sanoisimme, että maatalousasioissa uusi maatalousprojekti voisi johtaa siihen, että me hieman viilennämme tätä maapalloamme. Se, messidän. Kiitos, Jose. Ja seuraavaksi äh, herran antaa. Kiitokset äh, aluksi alustusten laadukkuudesta noin 50 vuotta jo maatalouden kehitys on äh, liitetty perinteisiin tekniikoihin. Nyt äh, agronomin äh, kysymykset ovat ehkä hieman liian perinteinen lähestymistapa Täällä valiokunnassa olemme puhuneet siitä, miten tärkeää maaperän säilyttäminen on. Se on asetettava nyt sille kuuluvan asemaan. Ja, ja täällä siitä äsken saimmekin herra Lefolin suulla siitä puhuttavan. Ja olen aika samoilla linjoilla myöskin Albert Dessin kanssa, kun hän totesi, että eh, me ei pidä keskittyä pelkästään eh, maaperäsuojelukysymyksiin. Meidän on eh, annettava tietoja myöskin paikan päällä. Tiedotus on tärkeää, koska kyse on luonnollisesti tulevaisuuden maatalouden tilasta. Thank, thank, thank you, President. Kiitos, puheenjohtaja. Tämä on mielenkiintoinen tutkimus, siitä ei ole epäilystäkään, mutta olen syvästi eri mieltä äh, siitä, että tämä otettaisiin äh, täydentävissä ympäristöehdoissa huomioon. Tätä tulisi välttää välttää. Isossa Britanniassa tähän pätee itsesääntely. Jos joku sallii sen, että maa päätyy huonokuntoiseksi, niin silloin esimerkiksi maanviljelijä, jos hän vuokraa tietä, niin silloin hänet voidaan heittää tältä maatilalta pois. Ja jos kysymys on omistajasta, niin silloin paikalliset viranomaiset, hän saa paikalliset viranomaiset peräänsä. Eli meidän maan opet- omistaja haluaa pitää maan hyvässä kunnossa ja hänen täytyy pitää kiinni siitä arvosta, joka tällä maaperällä on. Hän ei salli sen huononevan. Me olemme puhuneet orgaanisesta aineksesta. Minä en usko, että tämä on luotettava indikaattori, mitä tulee maaperän tilaan me esimerkiksi tuulierosia, orgaaninen materiaali ei näissä asioissa auta me emme voi taata, että tämä toimii kaikkien maaperien kohdalla. Ja jos yritetään lisätä organisen materian määrää, jos esimerkiksi olkia ei polteta, vaan se kylvetään, niin silloin ehkä etanoiden määrä saattaa lisä, lisääntyä ja silloin ne päätyvät veteen. Eli sen jälkeen kun me lopetimme olkien polttamisen, niin me olemme itse asiassa luoneet ongelman. Ja jos mennään tästäkin pidemmälle, niin silloin törmätään muihin ongelmiin, esimerkiksi EUn nitraattidirektiivin kanssa. Eli emme voi käyttää kovinkaan monia aineita. Ja tämä on myöskin kausiongelma. Jotkut vuodet ovat niin vetisiä, että pyritään tiivistämään maaperää jotta viljely onnistuu. Eli todellakin pyytäisin valiokuntaa pitämään tämän täydentävistä ympäristöehdoista erossa. Bene, grazie. Giovanni Lavia ha chiesto la parola. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Minun käsittääkseni äh, käsiteltävä aihe on varsin monimutkainen ja kiitokset äh, äh, nyt saman tien Euroopan komissiolle alustuksesta. Kuitenkin mielestäni tilanne vaihtelee paikasta toiseen. Ajattelen nyt vaikkapa ympäristö ympäristökysymyksiä, ilmastolosuhteita ja niin poispäin eri paikoissa. Mielestäni ei ole mahdollista harjoittaa analyysiä tästä ilmiöstä, jolle sitä asetetaan laajempiin viitekehyksiin ja siksi mielestäni on otettava huomioon äh, ilmastonmuutos, johon äh, hetken kuluttua äh, pureudumme. Esimerkiksi Euroopan eteläisissä osissa – erilaiset ilmiöt esimerkiksi vesivaroihin ja veden laatuun liittyvät kysymykset ovat täysin toisen tyyppisiä kuin pohjoisella puoliskolla. Myöskin suolan määrä vedessä ja tämän tyyppiset kysymykset, ne kaikki liittyvät tiettyihin sykleihin ja, ja myöskin alueeseen. Siksi tarvitaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa ja myöskin investointipolitiikkaa, joka kohdistuu eh, selkeästi tiettyihin hankkeisiin, esimerkiksi veden laatuhankkeisiin ja, ja muihin tämän tyyppisiin haasteisiin. Toivoisinkin, että tarkastelisimme kaikkia seikkoja yhtä aikaa ei riitä, että puhumme pelkästään maaperän suojelusta. Meidän on ottava myöskin kaikki muut tekijät huomioon. Sitten vielä viimeinen puheenvuoro. That's okay. Thank you, uh, President. Kiitoksia, puheenjohtaja. Muutama pointti vielä. Tämä on erittäin vaikea asia. Ja vaikea löytää myöskään ratkaisuja. Vaikuttaa siltä, että kautta Eurooppaan on olemassa maita, joissa on erityisiä ongelmia maaperän köyhtymisen suhteen ja kaikki liittyvät paikallisiin maatausrakenteisiin. Uskon, että ratkaisut löytyvätkin kansalliselta tasolta, ei niinkään EU-tasolta, joten meidän täytyy tarkastella miten voidaan paremmin mukautua paikallisiin olosuhteisiin. Esimerkiksi Skotlannin länsiosassa, jossa minä toimin itse maanviljelijänä, siellä tarvitaan erilaisia ratkaisuja kuin esimerkiksi Espanjassa tai jollakin muilla kuivemmilla alueilla kuivemmilla kuin mitä vallitsee Skotlannissa ja Isossa Britanniassa, joten minä kehottaisin tai sen kansallisesta tasolla, ei niinkään EU-tasolla. Grazie George. Adesso prima di dare la parola... Kiitos. Nyt annan vielä komission asiantuntijoille vastausmahdollisuuden. Maaperän suojeluun on äärimmäisen tärkeä aihe ja se liittyy varsin tiiviisti myöskin ilmastonmuutoskysymyksiin, joihin palaamme hetkisen kuluttua. Kaiken kaikkiaan nämä aiheet ovat vaikutukseltaan todella suuria ja meillä on myöskin mahdollisuus niihin nyt lainsäädännöllisen keinoin vaikuttaa. Kysymykset koskevat myöskin kaikkia Euroopan unionin kansalaisia. Ne henkilöt, jotka pitävät maatalouskysymyksiä lähellä sydäntä ja pitävät niitä tärkeinä, luonnollisesti haluavat vahvista toimia, joiden tarkoituksena on parantaa vaikka nyt maaperää ja ylipäätään mitä hyvänsä. Puhutaan sitten eläinten terveydestä, hyvinvoinnista ja, ja muista kysymyksistä. Nämä kaikki ovat seikkoja, jotka ovat keskeisiä Euroopan yhteisen maatalouspolitiikan kannalta. Niiden, niiden avulla meillä on mahdollisuus entuudestaan parantaa Euroopan unionin harjoittamaa maataloutta ja maatalouspolitiikkaa. Ja jos haluatte, nyt voitte esittää vastauksenne esitettyihin kysymyksiin. Questions that have been put forward. First of all, thanking. Lyhyesti haluaisin ensinnäkin kiittää niistä myönteisistä kommenteista, joita saimme mainitsemimme seikkoihin ja vastaa lyhyesti kysymyksiin. Täällä sitten erityinen kysymys, joka liittyi torjunta-aineiden, varsinkin herbisidien käyttöön suojelevassa ympäristösäilyttävässä maanviljelyssä. Mehän olemme soko tutkimuksen yhteydessä maininneet joitakin esimerkkejä siitä, miten varsinkin biodiversiteetti on parantunut suojelevan maatalouden kautta. Esimerkiksi kasten matojen, taikka matojen määrä on lisääntynyt pidemmänkin aikavälin tietoa on olemassa näiden teknologioiden käytöstä pidemmältä aikaväliltä, joten eh, tai ehkä lisää tutkimusta tarvittaisiin, mitä pitkän aikavälin vaikutuksia näillä vaihtoehtoisilla teknologioilla olisi. Sitten tehomaanviljelystä. Emme suoraan siihen puuttuneet, tarkastelimme maatalouskäytänteitä, rakenteita, jotka sujuvat tietyn tyyppistä maaperän suojelua varsinkin eroseta vastaan mukaan luettuna se, että nurmea otetaan pois käytöstä ja otetaan maatalouskäyttöön. Tiedot osoittivat, että kun metsätaloutta on lisätty Euroopassa, niin vuosina joillakin alueilla tämä on vienyt aivan päinvastaiseen suuntaan kehitystä. Muutoin saa kollegani vastata syvällisemmin näihin kysymyksiin. Uh, some were... Jotkut kysymykset liittyivät siihen, millä tasolla politiikkaa pitäisi muokata Tämä on tietystikin päätös, joka aina täytyy tehdä. Me osoitimme eri vastuusuhteita ja osoitimme myöskin eri vaihtoehtoja, varsinkin kun tarkastellaan asioita tapaustutkimusten pohjalta ja paikallistasolla, kansallis- tai alueellisella tasolla tai jopa alemmalla tasolla. Kysymys kuuluu, mikä on Euroopan tason rooli sitten enää? Miten paljon Euroopan pitäisi koordinoida toimia? Sitten tarkasteltiin maatalouden ympäristöehtoa. Se joskus vie kumpankin suuntaan tutkimustulosten valossa. Kun tarkastellaan maaperän suojelua, tutkimukset osoittaneet, että on tärkeää muistaa tämän yhteydessä ne kysymykset, että miten pitäisi käyttää paikallisella tasolla mitäkin, miten paljon voidaan tehdä Euroopan tasolla. Nämä ovat sen tyyppisiä kysymyksiä, joista täytyy keskustella, niistä tullaankin keskustelemaan myöskin täällä tästä päätöksentekotasosta. Keskustelua tarvitaan myöskin viljelijöiden keskuudessa, koska heidän täytyy erityisesti ottaa vastuu maaperän suojelusta. Tämä oli minun kantani, mutta en sitä nyt kovin alleviivannut omassa esityksestäni. Taas oikeastaan kaikki, mitä voi sanoa. Olemme erittäin iloisia kaikista kommenteista ja myönteisestä palautteesta ja kiitoksia siitä. Bene, cari colleghi, se siamo da... Kiitokset arvon kollegat, jos kaikille sopii, voimme siirtyä äh, esitysistään seuraavaan kohtaan. Kohta neljä, Euroopan maatalous ja ilmastonmuutos. Toinen erinomaisen tärkeä aihepiiri meidän valiokunnallemme. Ja niin kuin aikaisemmin jo tuli todettua, äh, maatalous äh, ei ole ähm, pelkästään osa ongelmaa, vaan se on myös osa ratkaisua. Ja ennen kuin annan puheenvuoron Stefan Follille, niin kuin tiedätte, sen verran vielä tästä taustaksi, että meidän valiokuntamme pyysi lupaa saada laatia aloitemietintö, joskin ympäristövaliokunta tätä pyyntöä vastusti. He halusivat meidän antamaan tästä pelkä lausunnon. Me edelleenkin kuitenkin eh, pyrimme siihen, että eh, maatalousvaliokunta saisi laatia oman mietintönsä ilmastonmuutoksen vaikutuksesta maan viljelykseen. Mutta nyt puheenvuoro esittelee herra Lefol, olkaa hyvä. Euh, on a discuté tout de suite de, de l'initiative du SOCO-projet. Kiitos puheenjohtaja. Me olemme puhuneet tästä hankkeesta ja todettiin, että on aivan oikeuden mukaista ja, ja järkiperäistä ottaa kaikki tasot, äh, paikallinen, äh, alueellinen, kansallisten jäsenvaltioiden taso ja Euroopan unionin taso tässä huomioon. Niin kuin äsken totesin, nyt on mietittävä sitä, millä tavoin me etsimme vastauksia, miten me vastuunalaisina annamme vastauksia maanviljelijöille, maatalouden harjoittajille. Miten me vastaamme kysymykseen? Ajatellaan vaikkapa ilmaston lämpenemisongelmaa ja myöskin suurempaa kysymystä, nimenomaan äh, maan viljelyä ja, ja kaikkia siihen liittyvää äh, tuotantoa myöskin, jalostusta ja niin poispäin. Miten äh, maan viljely kokonaisuudessaan voi osallistua tähän kokonaishankkeeseen – äsken, niin kuin, äsken, niin, niin kuin juuri se Bove totesi, ajatelkaa mitä tarkoittaisi maapallon kylmeneminen. Samalla tavoin kuin lämpeneminen voi vaikuttaa ja, ja olla tuhoisa vaikutuksiltaan. Esimerkiksi varsin rankat äh, sadekuurot, maan vyörymät, ja, ja muut ilmiöt ovat saavuttaneet yhä enemmän jalasinaa. Sama, samaa koskee kuivuuskausia, eikä tämä koske pelkästään edes Etelämaita, Andalusia tai Italiaa. Aikaisemmat tutkijat, sanotaan 30-40 vuotta sitten, liittivät kuivuusongelman nimenomaan Välimeren alueeseen. Nyt tilanne on muuttunut. On siis mietiskeltävä sitä, miten maataloussektori pystyy osallistumaan ilmastonmuutoksen kamppailuun. Meillä on kaksi vaihtoehtoa. Ensinnäkin se, että vältetään äh, kaasujen, kasvihuonekaasujen päästämistä ilmakehään Miten voidaan toimia, jotta maanviljelyksen piirissä pystyttäisiin vähentämään panostusta ähm, kaasujen synnyttämiseen? Myöskin, äh, myöskin äh, polttoaineiden äh, käyttö, miten sitä voidaan vähentää, miten voidaan työstää maaperää ja niin edelleen. Ja myöskin metaanin käyttö jota nimenomaan karjan kasvatuksesta syntyy. Ja se on usein jopa moninkertaista, jopa yli kymmenkertaista suhteessa kasvihuonekaasujen päästöongelmaan. Sitten toinen seikka, mitä on pohdittavaa. Miksi tällä on niin paljon merkitystä? Siksi, että maatalous on edelleenkin äärimmäisen tärkeässä roolissa ja nyt on pyrittävä siihen, että ilman, ilmakehän päästöjä vähennetään ja, ja, ja maatalouden on nyt omalta osaltaan panostettava siihen. Tähän liittyy nimenomaan äsken selvitetty maaperän säilytyshanke. Äsken jo sanoin, että 60 miljardia tonnia hiiltä, organista hiiltä on löydettävissä maaperästä ja, ja, ja jatkuvasti sitä sitoutuu yhä enemmän maaperään, nimenomaan niiden eh, maanviljelymenetelmien vuoksi, joita edelleenkin käytetään. Myöskin metsätalous liittyy aiheeseen. Minun mielestäni metsätalous on, on välttämätön osa tässä yhteydessä. Te olette kuulleet puhuttavan hiilinieluista vuodoista, jotka omalta osalta myöskin panostavat ja, ja vaikuttavat ilmakehän lämpenemiseen. Myöskin metsien hakkuut ovat mukana tässä yhtälössä. Ajatellaan vaikkapa Amazonia tai muita alueita maailmassa. Niillä on valtava merkitys ja vaikutus ilmastonmuutokseen ja ilmaston lämpenemiseen. Maatalouden piirissä on pyrittävä siihen, että vähennetään päästöjen määrää ja niiden maatalousmenetelmien kautta, joita voidaan käyttää, pyritään vähentämään myöskin hiilen sitoutumista maaperään maanviljelyä on jo jonkun verran pystytty sopeuttamaan uusiin ilmastolosuhteisiin, vaikkapa kuivuuteen tai, tai muihin muuttuneisiin olosuhteisiin ja tätä olisi jatkettava. Ja sitten vielä eräs keskeinen seikka, nimittäin biodiversiteetti, luonnon monimuotoisuus. Siitä on puhuttu jatkuvasti, pitkä ja hartaasti. 70 prosenttia, äh, puhun nyt nimittäin äh, ei luonnon biodiversiteetistä, vaan maanviljely- ja kotitalouksien piirissä tapahtuvasta äh, toiminnasta, 70 prosenttia on suorastaan hävinnyt. Meidän on pyrittävä suosimaan luonnon monimuotoisuutta ja suosittava myöskin esimerkiksi vaihto vuoroista äh, viljelyä ja muita äh, toimintamalleja, jotka edistävät biodiversiteettiä luonnossa ja erityisesti maanviljelyksen piirissä. Sillä on myöskin taloudellinen merkityksensä ja se äh, toteutetaan erityisesti sitä kautta, että tuotanto on mahdollisimman monimuotoista. Tuotteita on paljon. Meidän on siis hyvä pitää mielessä sokohanke, kaikki erityyppiset maatalousmenetelmät, fossiilisten polttoaineiden vähempi käyttö ja, ja kaiken sen tyyppisen toiminnan edistäminen, jonka kautta on mahdollista vähentää päästöjä ja myöskin biodiversiteetti hanke ja haaste mukaan ottava maanviljely, se on yksi seikoista, joita meidän on tuettava. Luonnollisesti myöskin sosiaalinen ulottuvuus liittyy äärimmäisen tärkeänä tähän ilmastonmuutoskysymykseenkin. Ja mielestäni, jos näihin seikkoihin nyt kiinnitämme huomiota, voimme edelleenkin jatkossa puhua ylipäätään yhteisestä maatalouspolitiikasta. Kiitos Stefan. Ja nyt käynnistämme keskustelun tästä aiheesta. Ensimmäisenä Arva Olson. Olson, madame. Tack, herr ordförande, och tack, föredragande. Nu är vi inne på... Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin haluan osaltani kiittää esittelijää. Uskon, että nyt käsittelemme ylipäänsä yhtä suurimmista tulevaisuuden kysymyksistä, kun maataloudesta on kyse. Meidän velvollisuutemme on varmistaa, että varmistamme, varmistamme myöskin sen takaa, pyrimme välttämään kasvihuonekaasupäästöjä, jotka aiheutuvat maataloudesta esimerkiksi, kun on kyse nautakarjan viljelystä tai kasvatuksesta. Kansalaisen täytyy ymmärtää, että kun mukaudutaan ilmastonmuutokseen, niin maatalous on mukana vaikuttamassa löytämään ratkaisuja, ettei maataloutta voi vain syyttää ongelmista, vaan se on myöskin osa ratkaisua. Ongelmat, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen, huolimatta siitä, mikä on ilmastonmuutoksen syy, saattavat johtaa siihen, että siellä, missä nytkin on kuivaa, on tulevaisuudessa vielä kuivempaa, ja märempää on siellä, missä jo alun perinkin oli kovin märkää. Äärimmäiset ilmiöt vain kärjistyvät entisestään. Tiedämme, että Keski-Euroopassa esimerkiksi sairaudet tulevat riehumaan, koska syntyy uusia viruskantoja, kun ilmasto lämpenee joissakin maissa. Ja sairaudet siksi rehottavat. Metaanipäästöt lisääntyvät, mutta niin ikään typen päästöt. Olen tarkastanut joitakin tutkimuksia, ja niin kauan kuin muistan, Kukaan ei ole vielä voinut antaa vastausta erästä, eräseen kysymykseen, eli siihen, joka liittyy lannoitteiden käyttöön, kuinka paljon typpeä vapautuu ilmakehään väkilannoitteiden käytön vuoksi. Tämäkin pitäisi ottaa puheeksi, koska typpi on 30 kertaa vaarallisempaa ilmaston kannalta kuin hiilidioksidi. Tietystikin maaperäkin täytyy suojella, koska meidän täytyy edistää fotosynteesiä ja samaan aikaan pyrkiä maksimoimaan tuotto. Mikäli saadaan enemmän sidottua hiiltä maaperään ja varastoitua hiiltä sinne jopa, niin sitten me pystymme ratkaisemaan jo monta ongelmata tämän ongelman suurelta osin hiilioksidiongelman nimittäin. Mitä torjunta-aineisiin tulee, niitäkin pitäisi tutkia paljon enemmän. Tutkimus on tällä hetkellä valtavan suurten kemian yritysten käsissä, mutta puolueeton riippumaton tutkimus on lapsenkin missään. Se tarvittaisiin kuitenkin maatalouspuolella. Nyt ollaan suorastaan jo sellaisessa tilanteessa, että myrkyt ovat myrkyllisiä, mutta eivät aiheuta niitä tuloksia, jotka, jotka olisivat toivottavia. Meillä on kyllä tekniikkaa ja nykyaikaistakin tekniikkaa käytössämme. Teidän avullanne meidän pitäisi varmistaa se, että maanviljelijät voivat toimia autonomisesti itsenäisesti ja myöskin energian käytöstä, kun on kyse, kun tuotetaan biomassaa esimerkiksi ja käytetään biologista aineesta biologisten polttoaineiden valmistamiseksi. Tämä tekniikka on jo olemassa, mutta poliittista tahtoa puuttuu, joten ei kyse ole tutkimuksesta. Me tiedämme jo, miltä tilanne näyttää tutkimuksen kannalta. Tahto vain puuttuu. Mikäli vain voisimme edistää fotosynteesiä ja tätäkin kautta paremmin sitoa hiiltä ilmasta maaperään, niin silloin voimme samanaikaisesti tuottaa energiaa Ja samalla voidaan tuottaa myöskin sähköä. Sähkö voidaan siirtää paikasta toiseen ympäristöystävällisemmin kuin muut polttoaineet, joten tässä oma mietinnössä pitäisi todellakin tarkastella maatalouden roolia tältä kannalta katsottuna. Niin, otetaan kaikki ongelmat huomioon, että todetaan, että maatalous on ratkaisu, ei vain ongelma. Hashworth. Seuraava puhuja, edustaja Ashford. Kiitos ja haluaisin kiittää esittelijää hyvin mielenkiintoista mietinnöstä ja olen hänen kanssaan samaa mieltä. Ilmastonmuutos on suuri asia maatalouden kannalta ja se, että maataloutta maatalous nähdään osana ongelmaa, niin tämä on se viesti, joka meidän täytyy saada tuonne teollisuudenkin piiriin. Mutta samaan aikaan, kun sanotaan, että maatalous on osa ongelmaa, niin tietenkin kolikon kääntöpuoli on se, että maatalous voi myöskin olla osa ratkaisua. Eli tämä on suuri mahdollisuus maatalousteollisuudelle jos me katsomme tulevaisuuteen, niin tämä ei tietenkään tule olemaan helppoa, koska tähän täytyy yhdistää lisääntynyt kysyntä, koska ruokittavaa väestöä on entistä enemmän. Eli miten yhdistetään ilmastonmuutosasiat ja kasvava väestö. Tämä ei tule olemaan helppoa. Ja se kysymys, josta esittelikin puhui, on se, minkä rooli hallituksella voisi olla. Ja kuten edellisessäkin esityslistan kohdassa, mitä lainsäädäntöön tulee, niin tietenkin lainsäädännön tulisi olla se viimeinen käytettävä keino kuitenkin olen vakuuttunut sen suhteen, että avainasemassa on tutkimus ja kehitys. Valitettavasti tutkimukseen ja kehitykseen osoitetut määrärahat ovat surkealla tavalla olleet leikkauksen kohteena ja meidän tulisi vaatia enemmän hallitukselta varoja, jotta me voimme auttaa tätä teollisuuden alaa. Grazie. George Lyon chiesto la parola. Uh, thank you, President. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin heijastella sitä, mitä Richard Ashfordkin juuri sanoi. Ilmastonmuutos, kuten esittelijäkin tässä sanoi, se on yksi se suurin muutos, mikä meillä on edessä, ja maataloudella on oma osuutensa. Onko se sitten osa ratkaisua vai osa, rat, ö, osa ongelmaa? Mitä tulee karjaan, kasvatukseen ja metaanikaasuihin, tämä on vakava asia, johon meidän täytyy pyrkiä löytämään ratkaisuja. Ja tästä pääsemme siihen, mistä Richard puhui. Me tarvitsemme tutkimusta ja kehitystä, jotta me saamme näitä lieventämiskeinoja aikaiseksi on identifioitu mahdollisia vähennyksiä, noin 10 prosentin vähennyksiä mutta tämän saavuttaminen ei ole helppoa ja me tarvitsemme lisää investointeja, jotta me löydämme tähän ongelman ratkaisuja, koska en oikeastaan mikä ratkaisu on se, että laitamme karjan sisätiloihin ja keräämme tämän metaanin talteen. Ilmastonmuutosvaikutus saattaa olla jopa kaksinkertainen. Sitten miten me koetamme löytää ratkaisun energian säästöön? koska maataloudessa käytetään torjunta-aineita, polttoaineita ja meidän täytyy löytää ja kehitellä sellaisia lajeja, jotka voivat kasvaa pienemmillä tuotantopanoksilla – ja minun mielestäni niin tutkimus ja kehitys ovat avainasemassa. Täytyisi kehittää uusia lajeja, jotka tarvitsevat vähemmän nitriittejä, vähemmän torjunta-aineita ja vähemmän tuotantopanoksia. Ja bioteknologia on yksi niistä välineistä, joita tullaan käyttämään. Ei valitettavasti nyt näyttää siltä, että hallitusten täytyy puuttua tilanteeseen ja toivon, että mietinnössänne keskitytte siihen, että hallituksen taholta todellakin tarvitaan tutkimus- ja kehitystoimia, jotta löydetään lieventämistoimia ja voidaan pureutua kaikkiin näihin karjanviljelyyn ja viljanviljelyyn liittyviin asioihin. Eli odotan innolla tätä mietintöä, ja toivon, että siinä keskitytään siihen, että tutkimuksesta ja kehityksestä täytyy saada ratkaisuja, jotta tätä hiilijalanjälkeä saadaan vuosien mittaan pienennettyä. George. Martin Osling. Martin seuraava puhuja. Ja, ich darf dem Kiitoksia Kiitoksia ensinnäkin esittelijälle herra Le Follille, joka on puuttunut monen tärkeän seikkaan. Me tulemme tukemaan häntä mietinnön teon yhteydessä. Maatalous on joutunut huomion kohteeksi ilmastonmuutoksen vuoksi. Se ei kuitenkaan yksin aiheuta ilmastonmuutosta, se täytyy tehdä selväksi. Tänä päivänä maatalous on erittäin energiaintensiivistä. Maatalous käytetään polttoaineita mutta toisaalta myöskin esimerkiksi synteettistä typpeä syntyy maatalouden yhteydessä. Tästä käytetään. Meidän täytyy tarkastella sitä, miten maatalous voi auttaa vähentämään myöskin ilmastonmuutosta. Myös se kysymys, joka liittyy tähän tulevina vuosina, kun tehdään maatalouteen liittyviä sopimuksia täytyy ilmastotavoite ottaa sinne mukaan ilmastonmuutostalkoiden toteuttamiseksi. Niitä maatalous on siinä mukana osana ratkaisua. Viime vuosina aivan liian vähän on metania otettu huomioon. Yhtä vähän on keskusteltu ilokaasusta esimerkiksi. Sekin on vakava sa- saastumisen lähde. Maataloudessa syntyy muutenkin kaasuja ja myöskin eh, kun tarkastellaan lannoitteita, nekin täytyy ottaa huomioon niiden aiheuttamata päästötä. Ja maataloutta pitää todellakin harjoittaa siten, että suojellaan ympäristöä. Ja kun tarkastellaan energiaintensiivisyyttä, pitäisi tarkastella alueellisia verkostoja lähinnä, koska eihän siinä ole järkeä, että sähköä tai muuta kuljetaan Euroopasta toiseen. Energia kannattaa käyttää siellä, missä sitä tuotetaankin alueellisesti. Täten siirtokustannukset vähenevät ja tämä myöskin vähemmän kuormittaa ympäristöä, olipa sitten mistä tahansa kuljetuksista kyse. Albert Dess totesi, että mitään ongelmaa Euroopassa ei olekaan, vaan pikemminkin ongelmat piilevät Etelä-Amerikassa. Tietystikin me olemme olleet mukana aiheuttamassa niitä ongelmia, joita Etelä-Amerikassakin on, koska suurin osa rehuistamme on peräisin Etelä-Amerikasta, soija esimerkiksi, taikka maissi. Mikäli me käytämme tätä tuontirehua, niin tämä on yhtä paljon meidän ongelmamme kuin etelämerkkaisten ongelma, koska tämä liittyy myöskin meidän tuotantorakenteisiin, niin voisi meilläkin oma vastuumme. Ja meidän täytyy varmistaa, että Euroopassa esimerkiksi silloin, kun on kyse valkuaiskasveista, niin sitä pitä, niitä pitäisi tuottaa lähinnä Euroopassa, eikä rouduta niitä tänne toiselta puolta maailmaa. Tarvitsemme myöskin enemmän tutkimusta ja tieteellistä tietoa, jonka perusteella voimme sitten suunnata maataloutta uuteen uskoon. Ja myöskin tiedon perusteella täytyy mennä mukaan keskustelun ilmastonsuojelusta. Uskon, että juuri tällaista tutkimusta ja tutkimuksen pohjautua päätöksentekoa me pitäisi vahvistaa jatkossa. Ja sitten José Bové. Pour euh, aller dans le même sens que... Haluaisin puhua samansuuntaisesti kuin äh, Martin tutkimukseen liittyen. On äärimmäisen tärkeää ottaa huomioon äh, se pinta-ala, jota äh, käytetään soijan tuottamiseen ja suhteutetaan se siihen tuontimäärään, jota Euroopan tuodaan. Toisin sanoen kyse on tuotannosta, jota on siirretty toisaalle. Ja jos haluamme nyt miettiä ilmastokysymystä ja liittää sen esimerkiksi eh, proteiinikysymykseen ja, ja, ja ylipäätään eh, ma, maaperän eh, suora liittymättömän tuotantoon käy kysymys varsin monimutkaiseksi. Äsken mainittiin myöskin metaani. Minun käsittääkseni eh, metallikaasu- ja uudelleenkäyttömahdollisuuksia on valtavat määrät esimerkiksi eh, paikallisella tasolla. Esimerkiksi Saksassa on tehty valtava määrä työtä tällä saralla. Sama koskee myöskin Itävaltaa. Monet maat taas ovat eh, jälkiunassa tässä asiassa, mutta niin kuin sanottu, potentiaalia on paljon. Ei välttämättä suurissa mittakaavoissa, vaan esimerkiksi pienviljelijöiden toiminnan piirissä asia voidaan työstää. Ja vielä kolmas seikka, äsken puhuttiin ilmastokysymyksistä ja siitä, minkä tyyppistä maanviljelystä ja maataloutta voidaan harjoittaa esimerkiksi siementämispohjaista viljelyä ja niin edelleen. Tämä ei ole mikään yksinkertainen kysymys. Meidän on otettava huomioon myöskin äh, käytänteet, joita voidaan yhdistää äh, tutkimuspohjaiseen tietoon. Näitä kaikkia mahdollisuuksia on mahdollista äh, toteuttaa pien, pien tiloillakin ja pien, pien, pienimääräisessä viljelyssä vuodesta toiseen. Right, thank you, President. Well, there has to be an exception to prove every rule, and on this... Niin, kiitos puheenjohtaja. Minä olen tässä poikkeussäännöstä maapallon lämpötilahan on vuodesta 1998 lähtien laskenut, vaikkakaan kukaan ei halua tätä tunnustaa. Eli onko meillä ongelma? Olin Intiassa vuoden 2008 helmikuussa. Talvi oli kylmin, mies muistiin ja ihmisillä on ollut luntatalojen ulkopuolella. Viime vuosi kuutena peräkkäisenä kuukautena minun alueellani oli lunta, eli jos on tällainen maalämpenemisongelma, niin ei se minun mielestäni niin suurelta vaikuta. Sitten jos tarkastelemme näitä kasvihuonekaasuja vesihöyry, se on 70 prosenttia ilmakehästä. Eli jos me kasvihuonekaasulle jotakin haluamme tehdä, niin mitä vesihöyrylle voidaan tehdä? No emme mitään, koska sitä tarvitaan. Sitten hiilidioksidi. Kuinka monta ihmistä täällä tietää, että 0,038 prosenttia ilmakehästä? Eli siinä kaikki. Ja aikaisemmin sitä on ollut kymmenen vuotta enemmän ja silloin ilma oli paljon kylmä. Me tarvitsemme hiilidioksidia, minä tarvitsen sitä viljelyssä, eli sitä ei tulisi poistaa. Sitten metaani, kuinka monta tietää, kuinka paljon sitä on? 0,00002 prosenttia, eli ei kovinkaan paljon. Ja kun otetaan huomioon se, että suurin osa siitä syntyy maapohjasta, niin ei siinä karjan kasvatukselle paljoa jää. Ja mistä maapallo koostui 100, 150 vuotta sitten, silloin oli ja äh, vaikka kuinka paljon – Olisin samaa mieltä äh, typpiin liittymästä kommenteista. Sitä voitaisiin käyttää vähemmän, jos bioteknologiaa käytettäisiin. Mutta suurin osa valiokunnan jäsenistä on sitä mieltä, että organisesti muunneltuut äh, kasvit ovat huono asia. Sitten soija ja proteiini. No tietenkin sitä tuodaan ja olen osittain samaa mieltä puhujien kanssa. Me voisimme tuottaa paljon enemmän valkuaiskasveja Euroopassa, jos me käyttäisimme bioteknologiaa. Me voisimme mukauttaa soijapavut kasvamaan kylmemmissä ilmastooloissa tai sitten voisimme viljellä sitä joka toinen vuosi joka kuuden vuoden sijaan. Eli olen tässä tapauksessa kyllä tähän sääntöön poikkeus. Bene. Gladfelder ha chiesto la parola sosiaalidemokraat Felder, seuraava puhuja. Elnök Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiinnittää kaikkien huomioon eräseen seikkaan. Nimittäin kysymykset, joita täällä käsittelemme, luonnollisesti ovat kaikkien mielestä tärkeitä ja myöskin uudistuvien energialähteiden käyttö tässä yhteydessä olisi toivottava. Nyt ajattelen omaa maatani Unkaria. Euroopan komissio ei ole onnistunut pääsemään sopuratkaisuun Unkarin hallituksen kanssa siitä, eh, että maatalousala voisi käyttää Unkarissa Euroopan unionin rahoitusta sillä tavoin, että eh, <clears throat> energialähteenä käytettäisiin eh, uudistuvia energialähteitä. Tähän sopimukseen ei kuitenkaan päästy ja näin ollen rahoitusta ei myöskään tullut. Maatalousala jätettiin kokonaan rahoituksen ulkopuolelle. Mielestäni tämä on täysin naurettava tilanne. Siitä on nyt päästävä eroon. Meidän on jotenkin pyrittävä parantamaan asiaa. Vuoteen 2013 mennessä meidän on mielestäni keskityttävä entistä enemmän energian haaskaamisen vähentämiseen ja myöskin elintarviketurvallisuus olisi lisättävä tähän keskusteluun. Sitten vielä uusi asia. Euroopan unionissa käynnistetään jatkuvasti uusia lainsäädäntöaloitteita ja niiden tarkoituksena on vähentää energian käyttöä myöskin maatalousalalla. Euroopan parlamenttikin on tähän puuttunut. Myöskin eläinten hyvinvointia on pidetty esillä. Ja, ja mielestäni tämän tyyppiset aloitteet pitäisi kaikki jatkossa jättää syrjään. Ja seuraavaksi Albert pyysi puheenvuoroon. Kiitoksia puheenjohtaja. Kun puhumme ilmastonmuutoksesta, aina täytyy puhua varovaisin sanan käänteen, koska jo menneisyydessäkin esiintyy suuria ilmastonmuutoksia. Mutta silloin ei ollut televisiota, joista seurataan tätä kehitystä sekunti sekuntilta. 1300 luvulla Euroopassa oli kaikkein pahin tulva koskaan. Tuon tulvan aiheuttaja ei ainakaan ollut hiilidioksidi eikä ilmastonmuutos, vaan tällaisia ilmiöitä on ollut aina. Ilmastossa on aina tapahtunut muutoksia. 1342 vuonna tapahtui tulva ja tänä päivänäkin saattaa tulla tulvia aivan samoista syistä. Esimerkiksi se, siis että sataa paljon, joten ei mitään yhden, yhtä ainoata selitystä ole tulville. Esimerkiksi Saksassa joeta ovat tänä päivänä matalammalla tasolla kuin muinoin. Ei nyt halua millään vähätellä tätä koko ongelmaa, mutta joskus vaikuttaa sieltä, kun, kun puhutaan ilmastopolitiikasta, niin taustalla ovat taloudelliset intressit ja myöskin poliittiset intressit. Meidän pitäisi tarkastella keskustelua siten, että mahdollisimman pitkään voitaisiin käyttää niitä vähäjä luonnonvaroja, joita on vielä olemassa. Tähän pitäisi pyrkiä. Olen Rova Paulsen kanssa samaa mieltä siitä, että maatalous voi osaltaan myötävaikuttaa siihen, että tuotetaan vähemmän hiilidioksidia. Ei maata ole pelkästään ongelma. Olemassa joitakin käytännön esimerkkejä esimerkiksi. 7000 litraa, mikä tarvitsee tänä päivänä lämmitykseen, niin aikaisemmin tarvitsi mahdollisesti samaan 17 000 litraa. Ja mikä käytetään puuta hyväksi lämmittämiseen, silloin voidaan vähentää polttoöljyn käyttöä. Tämä on esimerkki siitä, miten maatalouspuolellakin voidaan vähentää päästöjä. Ja vetoisinkin komission puoleen, että se vielä tarkalleen pohtisi, missä määrin vuotuisesti voitaisiin lisätä biomassan tuotantoa ja se käyttäisi todellakin hyväksi, koska jo 90-luvulta oli joitakin tutkimuksia olemassa, joiden mukaan vain 3 prosenttia vuotuisesta biomassan kasvusta käytän hyväksi. Loppu jää käyttämättä. Tätä tarkoittaa sitä, että 97 prosenttia vain mätänee jossakin ja tuottaa yhtä paljon hiilidioksidia ilmakehään kuin mitä se oli sitonut. Biomassan käyttöä pitäisi tehostaa. Ja käyttää esimerkiksi rakennusaineena tänä päivänä kun ikkunat tehdään esimerkiksi puusta, niin niihin sitoutuu näihin puisiin raameihin vuosikymmeneksi hiilidioksidia. Jo, jopa 400 vuotta. O, 400 vuotta vanhoja taloja on olemassa, jotka on rakennettu puusta, ja ne ovat 400 vuoden ajan sitoneet hiilidioksidia. Ja ikkunoissa, ikkunoiden puitteissa mikä puuta, tämäkin olisi yksi tapa vähentää hiilidioksidia hiilidioksidia ilmakehästä. Täten pitäisi pikemminkin pyrkiä puuttumaan ongelmaan, mutta tutkimuksen tarvetta on edelleenkin ja käytännön ehdotuksia voitaisiin tutkimusten kautta saada aikaan siitä, miten maatalous voi myötä vaikuttaa ilmastonmuutostalkoisiin. Grazie Albert, madame. Kiitos Albert Rovondot. Seuraava. Thank you, uh, Mr. Pre- Kiitos puheenjohtaja näyttää siltä, että on käynnissä keskustelu siitä, onko meillä käsissä ilmastonmuutos vai jonkinlainen kausimuutos. On asioita, jotka meidän tulisi pitää mielissämme, mitä tulee paikallisiin viljelijöihin. Pohjois-Irlannissa, josta itse tulen, tilat ovat suht pieniä ne ovat perheviljelmiä ja viljelijät pitävät itseään ympäristön suojelijoina, koska he haluavat siirtää lapsilleen terveen ympäristön ja viljelymahdollisuuden tuleville sukupolville. Yleensähän tämä toiminta on siirtynyt sukupolvelta toiselle ja on viljelijöiden etujen mukaista siirtää jälkeläisilleen jotakin arvokasta ja kestävää tulevaisuuden kannalta. Maatalousvaliokunnassa keskitytään kahteen asiaan. Ensinnäkin se, että tätä kysymystä käsitellään myöskin kansallisella tasolla ja tämä mahdollistaa sen, että me voimme tarkastella niitä eri tuotantojärjestelmiä, ei ainoastaan eri puolilla Eurooppaa, vaan jopa eri osissa Pohjois-Irlantia ja Isoa-Britanniaa. Esimerkiksi lypsykarjateollisuus Pohjois-Irlannissa perustuu heinärehuihin ja siellä metaanipäästöt ovat pienempiä, eli meidän täytyy tarkastella sitä, miten asioita tällä tavalla voidaan kansallisella tasolla hoitaa. Olivatpa keskustelujen tulokset mitkä tahansa, niin meidän tulisi muistaa se, että tätä ei tulisi pitää tekosyynä lisäsääntelyn ja byrokratian luomiselle – Suuret rakenteelliset muutokset maanviljelijöille tässä rahoitus äh, kriisin ilmapiirissä ovat heille ylitsepääsemättömiä. Meidän täytyy olla hyvin käytännönläheisiä sen suhteen, mitä ehdotamme, eikä tulisi tämän varjolla laatia lisädirektiivejä. Meidän täytyy äh, suhtautua tähän lainsäädä, lisälainsäädännön äh, luomiseen varovaisesti. Kiitos. Molto bene, grazie. Kiitoksia. Seuraava puheenvuoron esittelijä. Zniks Dak. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. E, to niezwykle ważny dokument. E, Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä asiakirja on minun nähdäkseni erittäin tärkeä. Voimme keskustella ilmastonmuutoksesta, siitä onko se tosiasia vai ei. Tietystikin tämäkin keskustelua voi käydä. Mutta kun tarkastellaan maataloutta, niin usein pyritään auttamaan maanviljelijöitä mukautumaan ilmastonmuutokseen. Ja tarkastellaan, voidaan tarkastella myöskin pienimuotoista tuotantoa. Ja maanviljelijöillä on tänä päivänä ongelmia esimerkiksi veden käytön tai veden puhdistuksen suhteen. Kaikki tällaisetkin asiat vaivaavat viljelijöitä. Uskon, että melkoisen tärkeää olisi, että me tarkastelemme sitä tosiasiaa, että maatalous on kärkipäässä tai etunenässä myöskin silloin, kun taistellaan ilmastonmuutosta vastaan. Ja kun puhutaan ilmastonmuutoksesta ja maataloudesta, meidän pitäisi pohtia myöskin sitä, miten, tuleva, miten pitäisi suunnata tulevaisuudessa maataloutta. Tutkimusta tietystikin tarvitaan paljonkin sellaista. Mutta niin ikään on tärkeää, että toistaiseksi aikaan saadut tutkimustulokset pistetään myöskin täytäntöön, että niitä käytetään hyväksi. Pitäisi myöskin pohtia sitä, miten eurooppalaisia rahastoja on käytetty hyväksi toistaiseksi, esimerkiksi maaseudun kehittämisrahastoa. Ja pyrkimyksiä vihreyttää eurooppalaista maataloutta. Kaikkia näitä ehdotuksia täytyy pohtia eri rahastoja, ja näiden rahastojenkin kautta pitäisi taistella ilmastonmuutosta vastaan. Uskon, että tämän asiakirjan analyysipuoli on erittäin tärkeä asiakirja. Ja kun suunnitellaan yhteistä maatalouspolitiikkaa tulevaisuudessa, meidän valiokuntamme täytyy olla tässä myötä vaikuttamassa. Se on Reole Delange. Edustaja Delange seuraavana. Kiitos. Ähm, Kiitos puheenjohtaja. Niin Kuten voitte todeta, tulen maasta, jossa 70 prosenttia BKTstä tulee tulee tuotannosta, enkä tiedä, voiko mikään muu maa väittää, että se oli, sijaitsisi näin paljon merenpinnan alapuolella. Kun veden taso on näin korkea, niin meidän täytyy tarkastella sitä, miten Kööpenhaminasta voidaan tehdä menestys, jotta ilmastonmuutokseen voidaan todellisella tavalla puuttua. Minua hieman häiritsee se tapa, jolla tätä keskustelua on lähestytty. Maanviljelyä pidetään syyllisenä ja joka viikko lehdistöstä voi lukea artikkeleja, jossa kaikilta pyydetään ryhtymistä kasvissyöksi, koska se olisi ilmaston kannalta parempi, vaikkakin suurin osa kotitalouksista heittää pois 2-30 prosenttia elintarvikkeistaan. Se on paljon suurempi ongelma. Sitten tämä hiilidioksidin jalanjälki ja sen merkitseminen tuotteisiin, no kuinka loogisia siitä käydyt keskustelut ovat, jos vierailee esimerkiksi Teskossa, siellä on omat määritelmänsä hiilijalanjäljestä ja jokaisella liikkeellä on oma määritelmänsä, eli tällä logolla ei ole mitään merkitystä. Meidän tulisi sopia tavasta, jolla hiilijalanjälkeä mitataan ja kuinka se merkitään tuotteisiin. Se olisi hyödyllistä, mutta jos aloitteita ja logoja on liikaa, niin silloin se yksinomaan johtaa siihen, että ihmiset eivät enää ymmärrä asioita. Uskon, että maatalous on osa ratkaisua. Tässä mieleeni tulevat sellaiset innovaatiot, joissa hiilidioksidia hyödynnetään paljon tuottavalla, tuottavammalla tavalla ja tämä liittyy myöskin maatalouspolitiikkaan luonnollisestikin. Jos hiilidioksidia halutaan käyttää hyväksi, niin silloin tämä voidaan palauttaa energiaverkkoon. Ja sitten kuitenkin tietyt ihmiset sanovat, että me emme halua minkäänlaisia äh, vähimmäishiilidioksiditasoja lähettää takaisin energiaverkkoon. Se ei ole sen arvoista, mutta jos näin ei haluta toimia, niin silloin me emme pääse näissä tuotannollisuuskysymyksissä eteenpäin kun puhutaan ilmastonmuutoksesta, niin aina puhutaan biologisesta monimuotoisuudesta. Komissio myöskin totesi tämän omassa julkilausumassaan, mutta äh, Mietin tässä sitä, voimmeko me tätä biologista monimuotoisuutta käsitellä, koska asiat näköjään ovat jumissa. Tästä puhutaan Habitat-direktiivissä ja sanotaan, että no tuossa on nyt kasvi ja sitten sen ympärillä voi olla tietynlainen rakenne ja siinäpä se. On sanottu kolme neljä vuotta sitten, että ihmiset eivät koskaan mene Ähm, Pyreneiden vuoriston yli, mutta nyt näitä eläimiä löytyy jopa Etelä-Ruotsista. Eli meidän lainsäädäntömme ei ole linjassa niiden vastausten kanssa, joita tässä kaivataan. Eli meidän täytyy lähemmin tarkastella biologiseen monimuotoisuuteen liittyvää lainsäädäntöä ja sitä, vastaako se tarpeita. Mutta tämä tietenkin on pidemmän aikavälin kysymys, mutta se on tämänkin keskustelun kannalta olennaista. Ja sitten vielä viimeinen puheenvuoro, puheenvuoro varapuheenjohtaja Varsevoski. Kiitos puheenjohtaja. No niin, nyt täytyy vielä mielestäni kerran pyrkiä palauttamaan mieleen se, mistä varsinaisesti on kyse. Viime vaalikaudella puhuttiin jatkuvasti ilmakehän lämpenemisestä. Nyt sitten taas näyttää siltä, että ilmastonmuutoskysymys on päivän sana. Eli ei enää climate warming, vaan climate change. Ja jos tähän malliin jatketaan, niin viiden vuoden kuluttua yhtäkkiä mahdollisesti joudutankin puhumaan ilmaston kylmenemisestä, koska Intiassakin on jo satanut lunta. Me olemme saaneet kuulla asiantuntijoiden kommentteja ilmastonmuutoskysymyksistä ja näyttäisi siltä, että ihmiskunta on siitä vastuussa. Toiset taas äh, toteavat äh, ja sanovat, etteivät nämä perustelut äh, kyllä pidä paikkaansa. Herra Desse äsken juuri kertoi, että ilmaston vaihtelu äh, on aina ollut koko kautta maailman historian. Ja, ja itse asiassa näin suurista kysymyksistä puheen ollen ihmisellä ainoastaan pieni vastuu. Minä haluaisin kuitenkin äh, peräänkuuluttaa lisää tuntemusta ja tietämystä. Me olemme puhuneet äh, pitkä ja hartaasti asioista, joita me välttämättä kokonaisuudessaan tunne. Itse tulen maasta, jossa ilmaston huonontumisesta on jouduttu kärsimään jo pitkään nimenomaan teollisuuden vuoksi, koska CO, C2-päästöt ovat olleet valtavia. Ja vielä 90-luvulla päästötasot olivat varsin korkeat. Nyt tilannetta on hieman pystytty parantamaan mutta edelleenkään tilannetta ei ole saatu hallintaan. Tänään olemme puhuneet maataloudesta, maanviljelijöiden tilanteesta ja siitä, miten maatalouden piirissä myöskin vaikutetaan ilmastonmuutoksen räik- vaikeutumiseen. Mutta tässä ei ole kaikki. On pyydettävä löytämään kokonaisvaltainen vastaus. Niin. Kiitokset. Nyt annan mahdollisuuden komissiolle vielä vastata. Täällä on käyty varsin moninaista ja, ja eri sävyjä mukanaan pitävää keskustelua tästä kiintoisesta aiheesta, mutta oli niin tai näin. Ilmastokysymykset liittyvät meidän valiokuntamme toimivaltuuksiin. Tulevaisuuden maanviljelys ja maatalous liittyy kylläkin ei pelkästään ongelmana ilmastonmuutokseen, vaan myöskin mahdollisena ratkaisuna. Meidän on löydettävä nyt älykäs tapa tutkiskella tätä aihetta ja mielestäni Stefan de Foll jo varsin fiksusti asiaa alusti. Nyt annan kuitenkin puheenvuoron vielä komission edustajalle. Thank you, Mr. Chairman, uh, and good afternoon. Hyvää iltapäivää, hyvät miehet ja naiset. Ensinnäkin komission taholta haluaisin sanoa, että me olemme kovin iloisia tästä valiokunta-aloitteisesta mietinnöstä ja se tulee auttamaan komissiota sen pohdinnoissa, jotka liittyvät siihen, kun yhteistä maatalouspolitiikkaa tarkistetaan vuoden 2012 jälkeen. Komissio esitteli suuntaviivoja jo kahdessa eri asiakirjassa, jotka julkistettiin tänä vuonna. Ensimmäinen liittyy maatalouden sopeuttamiseen ja toinen liittyy siihen, mitä mahdollisuuksia on lieventämiseen eurooppalaisessa maataloudessa suhteessa ilmastonmuutokseen. Ja on kolme ulottuvuutta, jotka yhdistävät ilmastonmuutoksen ja maatalouden ja niitä tarkastellaan näissä kahdessa asiakirjassa. Ensinnäkin on jo väistämättömiä ilmastonmuutoksia, joita on todettu ja jotka tulevat jatkumaan ja jotka tulevat kyllä vaikuttamaan maataloussektoriin tässä ei ole niinkään kysymys siitä, että lämpenemisessä kestäisi kauan aikaa ennen kuin muutoksia tapahtuu, vaan meillä on jo ääreviä ilmasto ilmiöitä. Vaihtelevuus kasvaa, katojen määrä kasvaa ja ilmastotiede vakuuttaa meille, että tämä on kasvamaan päin. Ja mitä sopeutumiseen tulee, komissio on esitellyt toimintasuunnitelmansa sopeutumiseen liittyvässä valkoisessa kirjassa. Tämä on monet eri sektorit kattava lähestymistapa ja siinä aivan erityisesti tarkastellaan maatalouden asioita ja on ymmärretty, että maanviljelijät eivät tarvitse komissiota siihen – että komissio pyytäisi niitä sopeutumaan ilmastonmuutoksen ilmiöihin, koska he näkevät tämän jokapäiväisessä työssään, mutta näyttäisi siltä, että ilmastotieteen valossa ainakin keski pitkällä aikavälillä ennakoitavat muutokset saattavat olla sen mittaluokan muutoksia, että yksittäiset maanviljelijät eivät voi niihin sopeutua ja täten eurooppalaisissa puitteissa voidaan vaihtaa tutkimustietoa ja kokemuksia ja tietoa, jota alueellisella ja paikallisella tasolla tarvitaan. Tätä täytyy tehostaa. Eurooppalaiset yhteistyöpuitteet, niitä, siitä voisi olla hyötyä. Sitten mitä tulee kasvihuonepäästöihin maataloudessa, kuten täällä on jo sanottukin, on totta, että maatalous ei ole se pääsyyllinen. Maatalouden päästöt ovat vähentyneet vuodesta 90 lähtien ja tällä hetkellä taso on paljon alhaisempi kuin esimerkiksi liikenne- tai kuljetussektorin päästöt, mutta se on kuitenkin yksi niistä sektoreista, joka osaltaan aiheuttaa ongelmia ja jotta saavutetaan tavoitteet, ilmastotavoitteet, niin silloin maatalouskin tulee kysymykseen. Ja aivan erityisesti Kööpenhaminan uudessa ilmastosopimuksessa toivon mukaan päästään sellaisen sopimukseen, jossa näitä päästöjä leikataan entisestään, ja se tarkoittaa leikkauksia maataloudessakin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy miettiä niitä käytäntöjä ja tekniikoita, jotka mahdollistavat päästöjen vähentämisen maataloudessa. pääasiallinen viesti, jonka komissio halusi työasiakirjassa tuoda esille, siinä joka syksyllä esiteltiin epäviralliselle maatalousministerikokoukselle, oli se, että paras tapa edetä asiassa on löytää keinoja, jossa, joilla voidaan yhdistää kestävyys ja tuottavuus maataloudessa. Ja nimenomaan tämän tyyppiset voittovoittotoimenpiteet ovat niitä, joita tulisi tarkastella. Ja meillä on hyviä esimerkkejä tällaisista toimista, jonka kautta maatalouden päästöt vähentyvät ja voidaan sopeutua uusiin olosuhteihin. Esimerkiksi maaperätutkimuksessa tehdyt ehdotukset ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten maataloudessa voidaan löytää sellaisia käytänteitä, jotka auttavat ilmastonmuutoksen vastauksen vastaisessa taistelussa hiilen talteenotossa ja myöskin vastata maatalouteen liittyviin ongelmiin. Now, as regards, uh... Sitten mitä tulee yhteiseen maatalouspolitiikkaan, komissio on eri asiakirjoissa jo sanonut, että olemassa oleva uh, arkkitehtuuri on edesauttanut ja tulee edesauttamaan kasvihuonekaasujen vähentämisessä ja sopeutumisessa ja täydentävissä ympäristöehdoissa. Sieltä löytyy useampiakin ulottuvuuksia, jotka ovat johtaneet päästöjen vähentymiseen ja ovat helpottaneet sopeutumista aivan erityisesti typpidirektiivi ja täydentävät ympäristöehdot ovat vähentäneet päästöjä ja myöskin tämä hyvä maatalouden ja ympäristön vaatimusasiakirja on myöskin sellainen asia, joka nimenomaan edesauttaa parannuksia ja helpottaa sopeutumista. Toinen olemassa oleva ulottuvuus on positiiviset eh, kannusteet kehitysohjelmissa – ne mahdollistavat jäsenvaltioille ja alueille sen, että ne voivat valita omiin olosuhteisiinsa sopivimmat keinot eh, sopeutumisen ja lieventämisen suhteen. Jos me tarkastelemme tulevaisuutta, niin nämä kaksi ulottuvuutta, siis se, että jos tarve vaatii, voidaan asettaa rajoituksia – ehkä täydentävien ympäristöehtojen kanssa. Tämä on yksi lähestymistapa ja toinen lähestymistapa on sitten positiiviset kannusteet, joita voidaan maaseudun kehittämisen kautta tarjota. Nämä ovat niitä keinoja, joilla näihin ilmastoasioihin voidaan puuttua. Ja tietenkin tärkeää tässä on löytää se oikea tasapaino näiden kahden suuntauksen välillä. Kummassakin asiakirjassa komissio painottaa sitä, että me emme tiedä riittävästi. Me tiedämme näistä yleisistä trendeistä ilmastonmuutoksessa ja niistä siitä, minkälaiset käytänteet ovat haitallisia ja minkälaiset ovat hyödyllisiä kasvihuonekaasujen suhteen ja esimerkiksi hiilidioksidin talteenotto, mutta me emme riittävästi tiedä näistä eri käytäntöistä ja toimista ja siitä, miten ne liittyvät yhteen toisiinsa ja miten ne toimivat eri alueilla. Eli meidän täytyy löytää sopivia käytänteitä paikallisella ja alueellisella tasolla. Ja tässä me olemme sitä mieltä, että yhteistyö jäsenvaltioiden välillä saamme maanviljelijöiden järjestöt liikkeelle ja mukaan keskusteluun. No se vahvistaa tutkimusta, mutta myöskin käytännön tiedon siirtämistä e, näistä eri ulottuvuuksista. Kiitos. Bene, ringraziamo. Suur kiitokset Rova Summalle tästä tärkeästä äh, analyysistä jota Euroopan komissio on laatinut, on selvää, että jatkamme tämän asian käsittelyä myöskin tulevaisuudessa. Myöskin muut parlamentit käsittelevät tätä samaa aihetta. Esimerkiksi Yhdysvalloissa edustajahuone käsittelee hyvinkin syvällisesti äh, asiaa. Siellä käsittelyaiheena on erityisesti hiilen tilanne ja se, miten sitä voitaisiin muulla tavoin varastoida. Sitten siirrymme. Ah, niin anteeksi vielä herra Le Foll, loppusanat. Niin aivan lyhyesti vaan halusin esittää kiitokset komissiolle – ja niin kuin sanottu, maatalousvaliokunnan on oltava mukana siinä, mitä Euroopan unionin tasolla on päätetty. Esimerkiksi Kööpenhaminassa meidän on oltava läsnä. Kaikki hallitukset hyväksyivät kahdeksan kuukautta sitten jo sitoumukset. Euroopan unionin on toimittava mallina, kun puhutaan kasvihuonekaasujen vähentämisestä. Meidän on oltava tämän asetetun tavoitteen takana, seistävä sen takana ja otettava myöskin huomioon se, minkä kaikki hallitukset ja Euroopan parlamentti myös jo ovat allekirjoittaneet. Askel tästä jo saimme kuullakin komission suulla. Oli sitten kyse maaperän säilyttämisestä tai ilmastonmuutoksesta. Joka tapauksessa nämä aiheet liittyvät meidän toimivaltuuksimme. Me, meiltä ei voida edellyttää pelkkää lausuntoa. Meidän on oltava tässä painavampi sana sanottavana. Tuna. Kiitokset vielä tästä täsmennyksestä. Ja niin kuin sanottu, ennen kuin siirrymme viimeisen tämän päivän esityksestä kohtaan, jossa on kyse yhteispäätösmenettelyesittelystä, haluaisin vielä hetkisen mm, pyytää huomiotanne. Vielä jälleen, jälleen kerran kuulemme komissiota ja kyse on uudesta lainsäädäntöehdotuksesta, joka liittyy maitokysymyksiin. Tarkoituksena on muuttaa yhteistä markkinajärjestelyä. Siihen tullaan vielä palaamaan. Me kuitenkin odotamme vielä lisätietoja siitä, mitä Euroopan komissio on päättänyt tässä maitokysymyksessä. Ja eh, niinpä annankin sitten herra Westellerille puheenvuoron komissiosta. La. Please. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Puhun aivan lyhyesti vain. Ehdotus, jonka komissio hyväksyi viime vuonna, liittyy muihin toimiin, jotka on pistetty täytäntöön maitoalalla. Mukana on ehdotukset, jotka olemme tehneet neuvostolle. Ehdotukset, jotka tänä päivänä käsittelyssä ja joihin nopeasti haluaisimme teidän kiinnittävän huomiota, liittyvät kahteen toimeen. Ensimmäinen niistä on rakennemuutos. Tällä hetkellä meillä on oikeudellinen perusta ostaa kiintiöitä ja sitten pistää näitä kiintiöitä varauksiin. Niin, että ne käytetään sitten rakennemuutossa välineenä. Kiintiö, joka on jäljellä 31. Toukokuu, maaliskuuta, silloin kun viljelijät ovat ylittäneet kiintiönsä, niin aina joutuu loppujen lopuksi vuoden lopussa maksamaan kompensaatioita. Toisaalta jotkut käyttäneet liikaa kiintiöitä ja joillakin on vajausta. me huomioon silloin varauksissa olevat kiintiöt ja kiintiöt, jotka on ostettu markkinoilta, eivät enää silloin tule kahden vuoden ajan käyttöön kompensaatioita silloin pitäen silloin, kun maanviljelijät ovat no, no, ylittäneet kiintiönsä. Yleensä meillä tämmöinen supermaksu käytössä. Supermaksua voidaan käyttää jälleen kerran niin rakennemuotoisia tarkoituksiin. Tämä kannustaa viljelijöitä olemaan ylittämättä yksittäisiä kiintiöitään. Toinen toimi, jonka, jota haluaisimme ehdottaa puheenjohtaja, on, että maito- ja maitotuotteita ottaisiin mukaan artiklaan 186. Tämä on tämä häiriölausike, joka mahdollistaa sen, että komissio voi hyvin kiireisesti ryhtymään toimenpiteisiin, mikäli markkinat ovat häiriintyneet. Maitosektorin kriisi on osoittanut, että komission mahdollisuudet puuttua tilanteeseen ovat puutteelliset. Siksi halusimme, että maito otettaisiin mukaan artiklan 186 niin, että voisimme hyvin nopeasti puuttua peliin, mikäli se sitä edellyttää. Tässä, mitä halusimme ehdottaa, puheenjohtaja. Tietystikin arvostaisimme kovasti, mikäli te ja teidän parlamenttinne hyvin nopeasti voisitte antaa lausunnon asiasta niin, että neuvosto voisi tehdä päätöksen näistä toimista jopa marraskuussa tai viimeistään joulukuussa. Kiitos paljon. Un attimo di attenzione per chiarire anche la... Hetkinen vielä nyt sitten selvitään menettelytavan. Euroopan komissio pyytää meiltä lausuntoa kiireellistä kannanottoa tähän ehdotukseen, lainsäädännölliseen ehdotukseen. Ja nyt tässä yhteydessä ensimmäinen asia. Mielestäni on tärkeää sopia siitä, että ensi maanantai täysistunto viikolla, siis ensi maanantaina järjestetään ylimääräinen maatalousvaliokunnan kokous, jotta voimme päättää täällä omassa parissamme, eh, josko me aiomme hyväksyä tämän, tämän kiireellisyysmenettelyn tai ei. Niin kuin tiedätte, Euroopan parlamentin on täysistunnossa tehtävä päätös, siis joko puolesta tai vastaan, ensi maanantaina Täysistunnon jälkeen järjestetään ylimääräinen maatalousvaliokunnan kokous, jotta voimme päättää yksissä tuumin, mitä tiistai-aamuna sitten eh, esitetään. Nyt ei kannata käydä keskustelua tästä eikä avata minkään muista keskustelua, mutta on aivan selvää, että Euroopan komissio on antanut ilmoituksen tietystä lainsäädännöksestä toimista, joiden osalta varmastikin tässä valiokunnassa mielipiteet vaihtelevat laidasta laitaan. Siitä voidaan käydä keskustelua maanantaina Strasbourgissa. Ja niinpä pyytäisin teitä pohdiskelemaan tuota tärkeää kokousta. Meidän on järjestettävä se samanaikaisesti ministerineuvoston kokouksen kanssa. He nimittäin 19. päivä kokoontuvat maanantaina siis Luxemburissa. On selvää, että me myös odotamme, mielestäni tämä voidaan kaikkien nimissä todeta komissiolla, niin me odotamme luonnollisesti myöskin sitä, että Euroopan komissio selvittää meille entistä yksityiskohtaisemmin sitä, mitä he aikovat tehdä nimenomaan artiklan 186 nojalla – Äsköhän juuri tuohon kyseiseen artiklan 186 viitattiin komission suulla. Monille varmaan sopiikin se, että maito yhdessä lihatuotteiden ja, ja muiden ohella sisällytetään artiklan 186. Mutta yhtä selvää on se, että me haluamme myöskin tietää konkreettisesti, mitä Euroopan komissio tulee tekemään, kun se saa suorat interventiovaltuudet eh, tällä sektorilla ilman, että neuvostoa kuullaan. Joten on tärkeää toimia niin, että tiistaina, kun päätämme, puollammeko vai emmekö tätä kirjallisuuspyyntöä, niin meillä olisi jo siinä vaiheessa oltava enemmän eh, tietoa siitä, mistä päätös tehdä. Luonnollisesti annan puheenvuoron, jos joku sitä haluaa, mutta niin kuin sanottu, keskustelu aiheesta käydään maanantaina Strasbourgin kokouksessa. Kapula Santos. Luis. Eh, no- Puheenjohtaja, tiedän, että tämä ei ole mikään keskusteluajan eh, kohta, mutta mielestäni tähän voidaan ottaa eräs vertaus. Äsken puhuttiin, että esitetään niin sanottua jonkunlaista vetomusmenettelyä. En, en täysin ymmärtänyt, mitä Euroopan komissio tarkoitti tällä menettelytavalla – Yhtäältä puhutaan kuitenkin vuosittaisten kiintiöiden kasvattamisesta ja sitten jonkunlaista tällaista rankaisutyyppisestä menettelystä. En, en ymmärtänyt tätä. Onko tarkoitus siis mahdollisesti jotenkin uudelleen jakaa käyttämättömät kiintiöt vai miten tämä menisi? Tämä on jonkun verran epäselvä. Grazie. Grazie. Kiitos Luis. Onko vielä muita puheenvuoroja? Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich wollte... Kiitos puheenjohtaja. Hienoa, että ensi maanantaina on sitten aikaa keskustella komission ehdotuksesta. Olisin pari seikkaa vain ottaa esiin. Eilen puhuja totesikin jo, että meiltä täytyy tietenkin puolustaa kaikkia toimiamme veronmaksajien silmissä. Mikäli yhtäkkiä tuotanto kasvaa, niin ei noin vain voi voida kiintiöitä lisätä noin vaan. Jotkut argumentit sen puolesta, että on kiintiö pitäisi ostaa takaisin. Nämä ovat herkkiä kysymyksiä. Toiseksi haluaisin vielä viitata siihen, että Saksan itäosassa on yhä matalammat kiintiöhinnat. Näin on ollut jo pitkään, matalammat hinnat kuin Länsi-Saksassa. Tämä on johtunut siitä, että uudet liittovaltiota idässä otettiin maatalouteen mukaan sellaisella tavalla, että näitä tukia käytettiin riittämättömästi huomioon ja kiintiö asia hoitui myöskin siten, että tästä oli kielteisiä seuraamuksia Saksan itäosalle. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich will... Albert Des. Kiitoksia puheenjohtaja. En nyt halua pureutua itse asiaan, vaan pikemminkin menettelytapaan. Mehän keskustelemme tästä aiheesta varsinaisesti vasta maanantaina ja tiistaina. Kello yhdeksältä tästä on määrä keskustella täysistunnossa. Sanonpahan vain, että mikäli me hyväksymme ehdotuksen, niin keskiviikkoon mennessä meidän täytyy tehdä muutosesityksiä. Ja torstaina sitten olisi äänestys torstaina vasta täysistunnossa. Voisivat, voitaisinko nyt sitten selvittää tämä aikataulukysymys niin, että kaikille tulisi selväksi. Hyvä. Asia lienee selvä. Martin Ose vielä pyysi puheenvuoroa. Niin kuin sanottu, tästä käymme keskustelua maanantaina ylimääräisessä kokouksessa. Se tulee, tulla järjestämään samanaikaisesti neuvoston kokouksen kanssa, joka taas pidetään Luxemburgissa. No niin, sitten vielä lyhyesti, onko jotain tähän metodiin liittyvää vai Martin? Voin vain yhtä teidän näkemykseenne siitä, että tietoa pitäisi saada kyllä enemmän, varsinkin tässä toisesta osasta tämän lausekkeen täytäntöön astumisesta. Muistan hiljattain, että parlamentti tai muistan, että parlamentti saa pian uusia valtaoikeuksia Lissabonin sopimuksen myötä, joten hieman vaikea meidän nyt tässä vaiheessa juuri ennen antaa muiden polkea meidän oikeuksiamme. Tämäkin pitäisi ottaa maanantaina keskustelussa puheeksi. Ja tällä välin olisi hyvä saada pikkuisen tietojakin, mikäli mahdollista. Grazie Martin, importante. Kiitos Martti. Ja sitten vielä Jose Bove halusi liittää jotakin, eli lyhyesti sanoa jotain vielä. Niin, Ymmärsinkö oikein? Komissio ehdottaa kahta tointa. Yksi tekninen, joka löytyy kiintiöjärjestelmästä ja sitten artiklasta 86 Martin jo pyysi selityksiä tästä 186, mutta minä olen yllättynyt, kuten kollegakin hetki sitten siitä, että nyt kerrotte meille, että on teknisiä välineitä, joilla tuotanto-ongelmat voidaan ratkaista, kun taas viimeisen kuuden kuukauden aikana tällaisia keinoja ei ollut ministerineuvostossa ei onnistuttu julkistamaan yhtään mitään. Eli on totta, että ongelma on todellinen ja toivon, että maanantaihin mennessä, kokouksemme mennessä meillä on nämä tekniset tiedot. Te puhuitte yhdestä, mutta on myöskin muitakin mitä tehdään esimerkiksi eläköityville, mitä heille tapahtuu, tästäkin tulee puhua täällä. Me emme voi käsitellä tätä kysymystä ilman, että puhumme tasapainottamisesta Euroopan sisällä, koska tänä päivänä on maita, joilla ei ole sellaista tuotantokapasiteettia, että tarpeet tulisi täytetyksi. Vielä 186 artiklan liittyen pari tarkennusta. Haluaisin lisätietoja siitä Euroopan komissiolta. Subito. Eh, George Lyon. Kyllä, George Lyon. Ja sitten vielä puheenvuoro Euroopan komissiolle. Uh, just a simple point. Can we have... Yksinkertainen kommentti. Saammeko takuita siitä, että me saamme tiedot torstaihin mennessä, jotta meillä on sitten aikaa uh, tutustua tähän yksityiskohtaiseen kertomukseen viikonlopun aikana? koska tässä turhauttaa se, että tämä on siirretty valiokunnan käsittelyyn ilman, että meillä on ollut mahdollisuutta tutustua tähän aiheeseen. Ja meidän olisi tullut tehdä tässä päätös tänään, eli voimmeko saada absoluuttiset takuut siitä, että me saamme komissiolta asiakirjat ajoissa, jotta me maanantai-iltana voimme tästä sitten, tästä sitten tehdä päätöksen. Ecco, no, per precisare, George... George, haluaisin vielä kaikille e- e- sinulle tarkentaa sen, että maanantaisessa Strasbourgissa ensi maanantaina järjestettävässä siis ylimääräisessä maatalousvaliokunnan kokouksessa me pyydämme lisää tietoja. On selvää, että komissaari ei tule olemaan paikalla, koska hän, siis Rova Fischer, tulee olemaan yhtäaikaisessa kokouksessa Luxemburgista neuvoston kanssa. Tietysti joku muu komissioedustaja voi tulla paikalle. Me voimme nyt pyytää siitä tässä keskustelun pyörteissä, mutta tulemme vielä kirjallisessa vuodessa itse komissaarilta pyytämään sitä. 186 artiklaan pyytäisin vastausta komissiolta. Rova Mätiö sitä peräänkuulutti ja sitten seuraavaksi siirrymme esitystä seuraava kohta. Thank you, Mr. President. Quickly, um... Kiitos, puheenjohtaja. Nopeasti haluan olla täsmällinen, on olemassa oleva oikeusperusta, jolla kiintiöitä voidaan ostaa. Tämä on olemassa oleva artikla 75 ja tähän mennessä ne määrät, joita jätettiin varaamaan esimerkiksi 31. maaliskuuta. Se on se päivä, jolloin me ryhdymme arvioimaan ylimääräisiä kiintiöitä. Nämä kiintiöt otettiin huomioon, jotta sitten maksettiin korvauksia maanviljelijöille. Nyt ehdotetaan, että näitä määriä ei enää käytettäisi, eli tämä väline on aina ollut olemassa. Etuna tästä on se, että on tilanteita, joissa äh, joissa viljelijät maksavat äh, tällaisen supermaksun ähm, aikaisemmassa vaiheessa ja sitä voidaan käyttää sitten rakennemuutokseen. Ja mitä tulee artiklan 186, niin tietenkin se riippuu, minkälaista kriisistä on kysymys ja millaisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä, mutta esimerkiksi tällä haavaa meillä ei ole yksityiselle varastoinnille oikeusperustaa lukunottamatta voita. Eli voi syntyä kriisitilanteessa sellaisia tilanteita, joissa yksityinen varastointi sitä voitaisiin käyttää. Ja silloin artikla 126 voitaisiin käyttää. Kiitos. On selvää, että Reisin sanat olivat varsin kallisarvoiset. Me odottelemme nyt teiltä selvitystä ja, ja myöskin pääosastonne selvitystä. Toivomme laajempaa alustusta tästä asiasta. Euroopan parlamentin täysistunnossa laajalla enemmistöllä tekemä päätös lainsäädäntöehdotuksesta, että myös meidän omasta päätöslauselmastamme siis ääniähän saatiin taakse yli 450, niin pyydämme siis niiden osalta että meidän kantamme otetaan myöskin huomioon. Jos oikein ymmärsin, niin artikla 186 artiklan nojalla voidaan nimenomaan ottaa varten myös se, mitä Euroopan, komis- eh, Euroopan parlamentti on asiasta päättänyt. Toivomme, että Euroopan komission edustajat ovat myös paikan päällä meidän kokouksessamme ensi maanantaina. Noin nyt, jos muita puheenvuoropyyntöjä ei enää ole, niin sitten siirrymme esitystä viimeisen kohtaan. Nimittäin yhteispäätösmenettely esittely. Tämä on tärkeä kohta. Vähän niin kuin tuollainen didaktinen kohta, jos näin voi sanoa. Irlannin äänestyksen jälkeen ja sen tärkeän tuloksen jälkeen meidän on nyt mietittävä yhteispäätösmenettelyn käytännön toteutusta. Luonnollisesti toivoen, että viimeinen askel sen jälkeen, kun Puola, Puolan presidentti allekirjoitti Lissabonin sopimuksen lauantaina, niin meillä on vielä viimeinen karikko edessä odottamassa, eli Tsekin päätös asiasta, mutta joka tapauksessa me voimme jo nyt valmistautua ja käynnistää valmistautumisen tätä uutta tilannetta silmällä pitäen. Meidän on hyvä saada tieto siitä, mitä meidän valiokunnassamme tapahtuu sen jälkeen, kun yhteispäätösmenettely astuu voimaan. Tämähän on aivan poikkeuksellisen tärkeä tilanne. Ja meidän valintojamme silmällä pitäen varsinkin on hyvä tietää, mitä yhteispäätösmenetys tulee käytännössä tarkoittamaan. Herra Klaus Bayer pääsihteeristöstä vastaa yhteispäätösmenettelystä ja pyysin häneltä lyhyttä selvitystä asiasta olemme julkaisseet tällaisen pienen lehtisen, se on saatavissa kaikilla kielillä. Voitte siihen tutustua hyvissä ajoin, jotta saisitte käsityksen siitä, minkälaisia uusia päätösvaltuuksia meille tulee olemaan sen jälkeen, kun Lissabonin sopimus astuu voimaan. Herra Klaus Bayer, puheenvuoro nyt teillä. Thank you very much, Mr. Chairman, for Kiitos puheenjohtaja tilaisuudesta puhua täällä tänään maatalousvaliokunnassa ja esitellä hyvin lyhyesti yhteispäätösmenettely. Haluaisin ensinnäkin toistaa lyhyesti tämän menettelyn pääpiirteet ja sitten kerron, mitä muuttuu Lissabonin sopimuksen myötä, joka toivottavasti astuu voimaan hyvin, hyvin pian. Puheenjohtaja mainitsitkin tämän pienen kirjasen, jonka olemme jakaneet teille. Tässä kerrotaan menettelytavoista parlamentissa, mutta lisäksi haluaisin kiinnittää teidän huomenne liitteisiin, koska liitteistä löytyvät kaikki relevantit asiakirjat, sopimuksen artiklat, menettelytavat, käytänteet ja niin poispäin. Haluaisin aloittaa lyhyen esitykseni toteamalla, mitkä ovat tämän menettelyn tärkeimmät piirteet. Yhteispäätösmenettely on ainoa lainsäädäntömenettely, jossa parlamentti ja neuvosto ovat tasavertaisia. Se otettiin vuonna käyttöön Maastrichtin sopimuksen vuonna 1993. Tällä hetkellä se soveltuu noin puoleen eurooppalaisesta lainsäädännöstä. Sopimuksessa Käsittelyt on korkeintaan kolme, mutta se todetaan, että missä tahansa metin vaiheessa asia saadaan mahdollisesti käytäntöön tai päätökseen ensimmäisessä tai kolmannessa käsittelyssä. Myöhemmin havaitsemme, että varhaiset ensimmäisen käsittelyn sopimukset ovat ollut, olleet onnistunut toimintatapa. konsiliaatio- ja sovitteluvaiheessa asiat ovat hyvinkin eri tolalla kuin mikäli ensimmäisessä käsittelyssä saataisiin sopimus jo aikaan. Suurin ero on, mikäli puhun aivan lyhyesti vain, että ensimmäisessä käsittelyssä ei ole aikarajaa, joten parlamentti ja neuvosto voivat käyttää riittävästi aikaa valmistautuakseen ensimmäisen käsittelyn. Mutta suurin ero sitten ensimmäisen ja toisen käsittelyn välillä on se, että toisessa käsittelyssä parlamentti tarvitsee ehdottoman enemmistön tällä hetkellä 369 jäsentä tarvitaan silloin äänestämään tarkistuksen hyvä, hyväksymiseksi, joten kynnys toisessa käsittelyssä, jotta tarkistuksessa saisi hyväksytyksi, on paljon korkeampi kuin ensimmäisessä käsittelyssä. Toinen ero on tarkistus, tarkistusten hyväksyttävyys, hyväksyttävyydessä. Toisessa käsittelyssä parlamentti voi antaa vain sellaisia tarkistuksia, pelisäännöllisissä sopimuksessa, vaan parlamentin sisäisessä työjärjestyksessä. Parlamentin hyväksytyössä kriteeritarkastuksen suhteen ovat silloin tiukemmat. Sitten kolmas käsittely eroaa hyvin pitkälti ensimmäisestä ja toisesta. Ensinnäkin siksi, että kolmessa sopim- käsittelyssä sopimuksessa viitataan sovittelumenettelyn, joka on vähän niin kuin viimeinen tilaisuus saada asia hyväksytyksi kolmannessa käsittelyssä, mikäli se ei aiemmin onnistunut. Sopimuksessa viitataan myöskin sovittelukomiteakokouksiin. Nämä ovat kokouksia, joissa parlamentin valtuuskunta ja neuvoston kokoonpano yleensä Koreper kokoontuvat saman pöydän ääreen keskustelemaan ja sopimaan. Tämä on ero, koska nyt vasta kolmannessa käsittelyssä nämä kaksi elintä tapaavat käytännössä. Kuinka sitten eri menettelyvaiheita tällä hetkellä, tai menettelytapoja käytetään tällä hetkellä hyväksi, tämä ilmenee tästä kaaviosta. Mielenkiintoinen on tämä kolmas pilari, Tämä osoittaa tilannetta vuosien 2004-2009. Siitä havaitaan, että 72 prosenttia, eli yli kaksi kolmasosaa asioista saatiin sovittua ensimmäisessä käsittelyssä, ja alle 30 prosenttia meni toiseen tai toisen käsittelyn tai sovittelun, joten suuri osa asioista sovittiin jo ensimmäisessä käsittelyssä. Mikäli tätä verrataan tilanteeseen kahden edellisen parlamentin aikana, voidaan havaita, että tämä suuntaus on erittäin voimakas ja selkeä. Suurin syy tähän kehityskulkuun on ollut ensinnäkin myönteinen seikka, eli se, että toimielimet luottavat toisiinsa paljon, paljon enemmän kuin aiemmin, ja ne aloittavat neuvottelut ja keskustelut varhaisemmassa, varhaisemmassa vaiheessa käsittelyä. Tämä on osoitus myöskin siitä, että toimielimet ovat tulleet yhä tutummiksi tämän käsittelyn tai menettelytavan kanssa. Suurin etu on tietystikin se, että aikaa säästyy. Keskimääräinen käsittelyaika on 6, 16 kuukautta, mikäli sopimus saadaan aikaan ensimmäisen käsittelyn aikana. Siis siitä, kun komissio tekee esityksensä siihen, kun päätös julkaistaan – virallisessa lehdessä. Kansallistenkin standardien valossa tämä on huomattava saavutus. Varsinkin otetaan huomioon, että kaikki tekstit, komission ehdotukset, lopputekstit, tarkistukset, kaikki täytyy kääntää kaikille mahdollisille kielille. Tämä tarkoittaa sitä, että on hienoa, että 16 kuukaudessa voidaan saada tuloksia aikaan. Tämä sui hyvin nopeasti, mikäli vain yksi käsittely tarvitaan Hyvin monia kriittisiä ääniä kuultiin viime parlamentin loppupuoliskolla siitä, että ensimmäisen käsittelyn sopimukset joskus hoidettiin epätransparentilla tavalla. Ihmiset, jotka seuraavat eurooppalaista lainsäädäntöä, ovat hieman vaikeuksissa, eivät oikein pysty seuraamaan, missä mennään, mikäli kaikki asiat saadaan päätökseen näin varhaisessa vaiheessa. Hyvin paljon valituksia kuultiin myöskin kansallisten parlamenttien puolelta, koska kansallistenkin parlamenttien on vaikea valvoa kansallisia hallituksia, mikäli 72 prosenttia lainsäädäntömenettelystä saadaan päätökseen niin nopeasti ja niin varhaisessa vaiheessa. Tästä syystä vuonna 2007 järjestettiin työryhmäkokous Euroopan parlamentin sisällä. Siellä tarkasteltiin parlamentin toimintatapojen uudistamista. Työtä johti Rova Roth Berendt. Työryhmä tarkasteli myöskin yhteispäätösmenettelyä ja sen tehostamista. Työryhmä ehdotti käytännön sääntöjä neuvotteluita varten silloin, kun on kyse ensimmäisen tai toisen käsittelyn sopimuksesta. Nämä käytännön säännöt otettiin mukaan parlamentin työjärjestykseen, joka astui voimaan tämän vuoden heinäkuussa. Tämä asiakirja on suhteellinen, suhteellisen hiljattain vasta hyväksytty, joten haluaisin mainita senkin nyt lyhyesti. Pääasiallinen tarkoitus toimintasäännöissä on lisätä avoimuutta. Työryhmän filosofiana johtolankana oli, että samalla kun parlamentissa avoimuutta lisätään, kun neuvotteluihin mennään sitten trilogivaiheessa, neuvottelut ovat hyvin lähellä parlamentaarista komiteaa, valiokuntaa, joka on tätä työtä lähinnä viemässä eteenpäin. Eli tänä päivänä, kun parlamentaariset valiokunnat toimivat avoimesti ja silloin ylipäänsäkin, kun työtä tehdään valiokuntien kautta sovitteluvaiheessakin tai neuvotteluvaiheessa neuvoston kanssa, silloin suuri yleisökin pääsee seuraamaan, missä mennään pystyt, ihmiset pystyvät seuraamaan tietyn asian käsittelyä. Ja parlamentin valiokunta päättää, kuka menee mukaan neuvottelujen esittelijä vai esittelijä ja varjoesittelijät yhdessä. Ja myöskin ylipäänsäkin parlamentti päättää siitä, ketkä ovat mukana neuvottelujoukkueessa. Ja parlamentin täytyy myöskin päättää siitä mandaatista, jonka parlamentin valtuuskunta saa, ja parlamentin täytyy saada myöskin soveliasta palautetta. Keskusteluiden suimisesta. Tämä on sekä parlamentin etujen mukaista että myöskin parlamentin työtä ulkopuolelta seuraavien tahojen intressien mukaista. Tämä avoimuus. Tästä kirjasta löytyy myöskin toimintasääntöjä tai käytännössääntöjen teksti, eikä tämä liite työjärjestyksestä. Ennen kuin siirryn Lissabonin sopimukseen, haluaisin antaa teille muutaman luvun viime vaalikaudelta. Kaiken kaikkiaan Meillä on 454 asiaa yhteispäätösmenettelystä, aika niin monta saatiin päätöksen. Jakautuminen eri parlamentaaristen valiokuntien kesken oli hyvinkin epätasaista. On your own committee, the teidän valiokuntanne, maatalousvaliokuntaa, siellä käsiteltiin viisi yhteispäätösmenettelyasiaa pääsen liittyen tilastotietoihin ja elintarviketurvallisuuteen. Mutta nyt, jos menemme Lissabonin sopimukseen, niin tällainen ympyräkaavio näyttäisi hyvin erilaiselta viiden vuoden kuluttua, kun Lissabon astuu voimaan. Mitä se muuttaisi? Mitä se toisi mukanaan lainsäädännön alueella? No ensinnäkin menettelyn nimi muuttuisi. Meillä ei olisi enää yhteispäätösmenettelyä, vaan meillä olisi tavallinen lainsäädännöllinen menettely teksti liittyen Kaksi-yhdeksän yhteen sitäkin uudelleen muotoutuun, jotta neuvosto ja parlamentti olisivat tasavertaisessa asemassa. Sopimuksessa ei enää puhua, puhuta parlamentin lausunnosta, vaan parlamentin kannasta. Menettely sinällään ei kuitenkaan muuttunut. Edelleen on kolme käsittelyä, edelleen samat enemmistövaatimukset ja samat määräajat. Mikä muuttuu, on toimijat Sopimus antaa roolin kansallisille parlamenteille tämän äh, lähipäätöstarkistuksen muodossa Kahdeksan viikkoa niillä on aikaa reagoida komission ehdotukseen, jos kansalliset parlamentit ovat sitä mieltä, että ehdotus ei ole linjassa lähipäätösperiaatteen kanssa. Ja riippuen sitten siitä, kuinka monet kansalliset parlamentit reagoivat samaan ehdotukseen, niin sitten skenaariot ovat erilaisia ja niitä, niistä puhutaan keltaisina kortteina tai oranssina kortteina ja vahvimmassa versiossaan tämä tarkoittaa sitä, että jos suurin osa parlamentista on sitä mieltä, että komission ehdotus ei kunnioita lähipäätösperiaatetta ja jos joko neuvosto tai parlamentti ovat asiasta samaa mieltä, niin silloin ehdotus ei mene eteenpäin. Eli tässä on todellinen lähipäätöstarkistus kyseessä. Sitten toinen muutos, joka liittyy yhteispäätökseen, mutta joka kuitenkaan ei ole yhteispäätökseen päätöstä. Se on tämä komitologiamenettely, toisin sanoen menettely, jolla omaksutaan täytäntöönpanevaa lainsäädäntöä. Lissabonissa on selkeä hierarkia ja mitä tulee lainsäädäntöön, Tämän päivän yhteispäätöksessä lainsäätäjät näkevät ensinnäkin delegoidut säännökset ja sitten nämä täytäntöön pannut säädökset. Delegoidut ovat sellaisia, että toimielimet delegoivat tietyt toimet komissiolle, mutta samaan aikaan parlamentti ja neuvosto tietenkin pitävät kiinni veto-oikeudesta. Jos he eivät ole komission ehdotukseen tyytyväisiä, niin he voivat käyttää veto-oikeutta. Ja sitten täytäntöönpanevat säädökset, tämä on kovin yksityiskohtainen asia, mutta tämä on laadittu jäsenvaltioiden varten ja komissio voi hyväksyä tiettyjä toimia tietyn menettelyn mukaisesti. Sitten hyvin lyhyesti koko puitteet delegoiduille ja täytäntöönpaneville säännöksille. Niistä täytyy edelleen päästä yhteisymmärrykseen neuvoston, parlamentin ja komission välillä mutta joka tapauksessa tulevaisuudessa tällä tulee olemaan suuri rooli. Ja sitten lopuksi vielä suurin muutos Lissabonin sopimuksessa on tulevan yhteispäätöksen sovellusala, koska tulevaisuudessa melkein kaikki avainpolitiikan alueet, ne kuuluvat tämän menettelyn piiriin. Poikkeuksia on vain hyvin äh, arkaluontoisilla aloilla, esimerkiksi veropolitiikka, äh, ulkopolitiikka, turvallisuuspolitiikka. Tämä tulee pätemään 85 44 sijaan. Täydellinen lista löytyy näistä asiakirjoista. Mitä tämä sitten tarkoittaa parlamentille ja valiokunnille? Aivan erityisesti parlamentin valiokunnilla tulee yhteispäätöksen myötä aika lailla raskas työtaakka eikä ainoastaan maatalousvaliokunnalle, vaan kalatalousvaliokunnalle, kansalaisvapauksien valiokunnalle, kansainvälisen kaupan valiokunnalle ja kansalaisvapauksien valiokunnalle. Tämä on yksi tärkeistä, tulette olemaan tärkeä toimija ja täten toivotan teille hyvää onnea ja päätän esitykseni tähän. Minun täytyy painottaa tietenkin sitä, että yhteispäätösyksikkömme on sitten teidän käytössänne, jos te haluatte lisätietoja. Kiitoksia huomiostanne. Kiitos äh, pääsihteeristöstä, Paerille, tästä äh, selvityksestä ja esityksestä luonnollista on, että pyydän kaikkia tutustumaan äh, vielä tarkemmin äsken mainittu lehti. Se hyvä. Valiokuntakokous päättyy tähän, mutta vielä kerran äh, muistuttaisin teitä siitä, että Strasbourgissa ensi maanantaina ylimääräinen maatalousvalion kokous äh, täysistunnon päätyttyä. Ja sitten 9. ja 10. marraskuuta seuraavat kokoukset. Viiden minuutin tauko. Pyydän koordinaattoreita paikalle.